kollegoille kansallisista parlamenteista. Suurella eh, ilolla kutsun teidät osallistumaan tähän meidän keskusteluumme maatalouspolitiikan uudistuksesta. Tämä on ensimmäinen kerta, kuin eh, yhteinen maatalous, yhteisen maatalouspolitiikan alalla eh, parlamenteilla on ollut niin suuri merkitys tämän politiikan muodostamisessa. Euroopan parlamentti on maatalousalalla nyt yhteislainsäätäjä neuvoston kanssa samalla tasolla. Me olemme saaneet Lissabonin sopimuksen kautta paljon uusia vastuuta, samoin kuin myös kansalliset parlamentit. Tämä on toinen parlamenttien välinen tapaaminen, joka on omistettu yhteisen maatalouspolitiikan uudistukselle. Tämä on hieno mahdollisuus Euroopan parlamentaarikoille, samoin kuin kansallisille parlamentaarikoille, vaihtaa ajatuksia, kokemuksia ja ideoita yhteisestä maatalouspolitiikasta ja sen uudistamisesta. Ja tämä kaikki auttaa YMPn demokratisoitumista. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää lämpimästi kansallisia parlamentteja siitä, että he ovat lähettäneet koko joukon kirjallisia osa, kirjallista osallistumista myös tänne ja on eh, hienoa, että lähes eh, kaikki jäsenvaltiot eh, ovat lähettäneet meille jonkinnäköistä palautetta, joko epävirallista tai virallista. Sen lisäksi löydätte tuolta papereittenne joukosta tilante, YMPn tilanteesta asiakirjoja kansallisissa parlamenteissa. Hyvät naiset ja herrat, YMPllä on edessään paljon haasteita, jotka vaikuttavat meihin kaikkiin. Elintarviketurvallisuus on palannut takaisin esityslistalle sen vuoksi, että äh, hinnat äh, ovat äh, nousseet, ilmastonmuutos, on nopeutunut, väestön kasvu on räjähtänyt ja kaikki tämä johtaa siihen, että meidän on oltava tehokkaita maatalouspolitiikassamme. Toisaalta meidän täytyy huolehtia myös meidän kansallisista resursseistamme. Meidän täytyy tehdä YMPstä vihreämpi ja kestävämpi. Eikä meidän tule myöskään unohtaa tavoitettamme, eli tuottaa turvallisia ja hyviä tuotteita. Maaseudun kehittämistä on parannettava niin, että saadaan aikaan tasapainoista maantieteellistä kehitystä koko EU:ssa. Ja lopuksi myös EUn maanviljelijöiden täytyy olla samalla tasolla, samoin ehdoin ympäri koko unionin. Ja sääntöjen tulisi olla yksinkertaisia ilman liikoja byrokraat, liikaa byrokratiaa. Me haluaisimme joustavuutta ja helpot säännöt, jotka on helppo toimeenpanna ja sitä kautta voimme vastata niihin suuriin haasteisiin, joita maataloudella on. Hyvät kollegat, toivon, että tämänpäiväiset keskustelut ovat hyödyllisiä ja vievät meitä hieman eteenpäin, jotta löytäisimme yhteisiä vastauksia näihin uusiin valtaviin haasteisiin. Kuten tiedätte, Euroopan parlamentti valmistautuu jo tähän uudistukseen. Käynnistimme työn jo heinäkuussa 2010. Silloin hyväksyimme ensimmäisen mietinnön eh, YMPn tulevaisuudesta vuoden 2013 jälkeen. Ja siinä määriteltiin parlamenttien tavallaan osuus näissä eh, uusissa haasteissa. Me kutsuimme tätä George Lyon mietinnöksi ja George Lyonhan on täällä joukossamme. Sitten olemme hyväksyneet toisen mietinnön aiheesta, joka oli muodollinen vastaus komission tiedonantoon 2010 vuoden lopussa. Albert Dess oli tämän mietinnön laatija ja hän on myös täällä paikalla tänään. Sen jälkeen komissio julkaisi lainsäädäntöpakettinsa tälle uudistukselle vuonna 2011. Euroopan parlamentti on nimittänyt esittelijänsä näille lainsäädäntöasioille. Ja me pyrimme keskustelemaan näistä kaikista asioista ja tähän liittyy myös julkinen kuuleminen maatalouskomission jäsenen kanssa ja kaiken 27 jäsenvaltion maatalousministereiden kanssa. Olemme kutsuneet paikalle myös asiantuntijoita eri aiheista. Ja sitten vielä lopuksi tämä yhteiskokous kansallisten parlamentaarikkojen kanssa ja Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan jäsenten kanssa on valmistelua koko tähän asiaan. Maatalousvaliokunnassa viime viikolla käsittelimme aihetta Luis Manuel Capulo Santos on, hänellä on puheenvuoro ehdotuksesta yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmistä viljelijöille ja niihin liittyvistä suorista tuista. Michel Dantin ja Giovanni Lavia on myös tässä mukana. Te, teillä on kopiot näistä mietinnöistä teidän asiakirjojenne joukossa. Te näette, että nämä ovat valtavia paperipinoja. Tässä on satoja tarkistuksia ja muita ehdotuksia komission ehdotuspakettiin. Kuten olette huomanneet varmaankin, niin nämä mietintöluonnokset herättivät hyvin vilkasta keskustelua sekä meidän valiokunnassamme että kansallisissa parlamenteissa ja toivomme, että saamme hyväksyttyä hyvin paljon tarkistuksia, kun viemme päätökseen parlamentin mietinnöt sen lisäksi, maatalousvaliokunnan lisäksi Euroopan parlamentin monet muut valiokunnat ovat mukana tässä työssä, kuten ympäristövaliokunta, aluepoliittinen valiokunta, kehitysyhteistyövaliokunta, talousarvio ja talousarvion valvontavaliokunta. Kaikki ajatukset, joita on esitetty, niistä tullaan keskustelemaan ja niitä tullaan miettimään tarkasti ennen kuin parlamentti hyväksyy oman kantansa. Tässä yhteydessä haluaisin tehdä selväksi kaikille, että Euroopan parlamentti ei Euroopan parlamentti eikä maatalousvaliokunta voi tehdä päätöstänsä ennen kuin on saatu aikaan sopimus monivuotisesta rahoituskehyksestä, joka määrittelee maatalousbudjetin 2014-2020. Kannamme luonnollisesti omat vastuumme ja tulemme tekemään parhaamme, jotta löytäisimme kompromisseja näihin kaikkein herkimpiin asioihin ja syksyllä tulemme tekemään tällaiset alustavat äänestykset, mutta lopullista äänestystä emme voi tehdä ennen kuin saamme budjetin varsinaiset luvut. Ottaen huomioon nyt tämänhetkisen uudistusprosessin ja sen, että me tarvitsemme konkreettisia ajatuksia, joita voitaisiin hyödyntää, kun pyritään parantamaan komission ehdottamaa lainsäädäntöpakettia, varsinkin niiden kaikkein arimpien asioiden suhteen, ehdottaisinkin, että keskittymme tai te keskitytte puheenvuoroissanne aiheisiin, jotka liittyvät ää, niihin, mitä teille ehdotettiin. Eli ensinnäkin suorat tuette maaseudun kehittämiseksi ja sitten nuoret maanviljelijät, pienmaanviljelijät, suorien maksujen vihreyttäminen ja niiden käytännön hyödyntäminen, täydentävät ympäristöehdot, vihreät toimenpiteet toisessa pilarissa, kehityksen integroiminen, riskinhallintavälineet ja se, millä tavalla vahvistettaisiin tuottajajärjestöjä, millä tavalla äh, saataisiin toimimaan esimerkiksi elintarvikeketju, ja lopuksi sitten rahoitusvälineet, äh, sokeri, äh, kiintiöt äh, ja viinin viljely. Lopuksi haluaisin vielä toivoa, että tämä meidän tapaamisemme olisi hyödyllinen ja että saisimme aikaan käytännön yksinkertaisia ehdotuksia ja ratkaisuja maanviljelijöille. Ja tämä olisi kaikkien Euroopan maanviljelijöiden hyödyksi ja toki saman tien sitten kaikille Euroopan kansalaisille. Yksinkertaistaminen on ehkäpä avainasemassa ja tämän yksinkertaistamisen hyvä saavuttamiseksi toivoisimme kuulevamme nyt parhaista käytänteistä jäsenvaltioissa. Lopuksi, hyvät kollegat, vielä tällainen menettelytapa huomio. Te näette pöydällänne tällaiset rekisteröintipaperit, jossa voitte rekisteröityä ja pyytää puheaikaa. Joten pyytäisin, että kaikki, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, täyttäisitte tämän lomakkeen ja ojentaisitte sen vahtimestareille mahdollisimman nopeasti. Ja sitten taas tämän valiokunnan jäsenet ja tämän parlamentin jäsenet, toimikaa samalla tavalla. Meillä on 47 äh, jäsentä 27 äh, parlamentista, 22 jäsenvaltiosta ja emme välttämättä kykene täyttämään kaikkia puheenvuoropyyntöjä, mutta teemme parhaamme. Ja jotta voisimme olla varmoja siitä, että vähintään yksi virallinen edustaja per edustuslaitos saa puheenvuoron, niin teemme niin, että aina kaksi kansallista edustajaa ja sen jälkeen yksi Euroopan parlamentin edustaja saa puheenvuoron. Ja jos aika loppuu kesken, niin silloin etusija annetaan vieraillemme luonnollisesti. Joten pyytäisin myös, että ne, jotka sitten käyttävät puheenvuoron, niin älkää ylittäkö puheaikaan, joka on noin kaksi minuuttia, riippuen luonnollisesti siitä, kuinka paljon puhujia on. Kerron teille tarkemmin äh, sitten tässä iltapäivän kuluessa tästä. Joten kiitokset vielä kerran, että tulitte paikalle ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron Rene Kristensenille, joka on äh, Tanskan parlamentin elintarvikkeista, maataloudesta ja kalastuksesta vastaava valiokunnan puheenjohtaja. hän on Tanskan puheenjohtajakausi ja kiitokset herra Kristensen ja teillä on puheenvuoro, saatte avata tämän äh, seminaarin. Tack formen. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegit. Haluaisin ensin esitellä itseni, kuka minä olen, koska minä en kuulu siis Tanskan hallitukseen enkä Tanskan hallituksen tukipuolueita. Edustan Tanskan Folkepartiita ja kuulun siis oppositioon. Mutta sen vuoksi onkin hyvin paljon asioita liittyen EUn maatalouspolitiikkaan, jossa me olemme ihan samaa mieltä Tanskan puheenjohtajakauden kanssa, lähes kaiken kanssa joten nyt te tiedätte ainakin, kuka täällä puhuu ja ketä edustan. Aloittaisin näistä haasteista, joita minä näen tässä liittyen elintarvikeketjuun EU:ssa. Kysyntä, elintarvikkeiden kysyntä tulee kasvamaan tulevina vuosina, kuten puheenjohtajakin sanoi. Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että me vastaamme tähän kysyntään. Ja meidän täytyy yhdessä katsoa myös EUn rajojen ulkopuolelle ja katsoa, millä tavalla voimme kehittää näitä suuria markkinoita ja potentiaalia, joita EUn maataloudella on. No miten me teemme sen? No, meidän täytyy lisätä tuotantoa, mutta sen tulee tapahtua yhteistyössä ympäristön ja luonnon kanssa. Ja väittäisin, että nämä ehkäpä ovat hieman, tai jotkut väittävät, että nämä ovat ristiriitaisia tavoitteita, mutta näin ei ole. Me kykenemme positiivisesti tukemaan tällaista esityslistaa. Meillä on erilaisia haasteita, mutta meillä on myös erilaisia mahdollisuuksia EU:ssa ja siksi minusta on hyvin tärkeää vahvistaa jäsenvaltioiden mahdollisuuksia valita se, että he käyttävät ympäristö- ja maataloustukia eri aloihin maataloudessa. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että voimme olla innovatiivisia myös esimerkiksi tutkimusalalla, mutta myös esimerkiksi teknisten välineiden alueella, joka voi tehdä maanviljelyn kestävämmäksi ja se voi myös olla parempaa silloin ympäristön kannalta. Meidän tavoitteenamme on saada aikaan kilpailukykyinen ja kestävä kasvu maatalouteen koko EU:ssa. Ja me toivomme, että tätä voidaan tukea samoilla tukitoimenpiteillä kuin nykyisissä maatalousohjelmissa. Me toivomme, että yksittäisten jäsenvaltioiden ja maanviljelijöiden kohdalla byrokratiaa vähennettäisiin mahdollisimman paljon. Ja meidän täytyisi myös keskittyä siihen, että parantaisimme yhteistyötä innovaatioissa ja uusissa teknologioissa primäärisektorilla, elintarvikesektorilla ja myös tutkimusmaailmassa. Ja tämä löytyy myös näistä ehdotuksista maatalouspolitiikan yhteistoimissa, ja tätä minä todellakin tuen. Toisia ehdotuksia on myös sellaisia, jotka menevät väärään suuntaan. Esimerkiksi se, että maat viljelijöiden pitäisi luopua seitsemästä prosentista maanviljelyalastansa ja siirtää se kesanolle. Tätä, tästä minä sanoisin näin, että jos tästä tulee kestävää ja kaikkia koskevaa, silloin me voimme sen hyväksyä. Mitä tulee vihreyttämiseen, niin äh, monet maanviljelijät haluavat noudattaa vihreyttämistä niin, että ekologinen äh, lähestymistapa äh, olisi osa maanviljelyä. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että nämä toimenpiteet pysyvät toisessa pilarissa ja että nämä vaatimukset äh, saattavat olla myös korkeampia kuin nämä äh, alkuperäiset vihreyttämisvaatimukset, mutta ne ovat silloin vapaaehtoisia. Jäsenvaltioiden täytyy saada itse valita, millä tavalla äh, he toteuttavat maanviljelijöiden yksittäiset keinot toteuttaa nämä ympäristövaatimukset. Nyt äh, pitäisi olla tämä 7 prosenttia tällaista ympäristökeskittynyttä viljelyä jokaisen maanviljelijän äh, tiloissa. Ja ylipäätään pitäisi täyttää nämä tällaiset äh, ympäristönhallintosuunnitelmat, jotka komissio hyväksyy. Minä olen kuitenkin sitä mieltä, että jokaisen jäsenvaltion pitäisi itse voida maanviljelijöiden kanssa päättää näistä ympäristöaluista niin, että me saisimme tällaisen kattavan yhden ison alueen eikä pientä tilkkupeittoa. Minun mielestäni se olisi pitkällä aikavälillä parempi ympäristön kannalta. Myös äh, siihen, että että maanviljelijän täytyy itse voida olla aktiivinen. Hehän ovat ne, jotka ylläpitävät maata hyvässä kunnossa, joka voi ottaa vastaan tukea, mutta samanaikaisesti saadaan myös joustavuutta siinä, millä tavalla näitä tukia kohdennetaan niin, että ei tulisi tällaisia kansallisia diskriminoivia listoja. Ja esimerkiksi näitä tukia ei pitäisi voida käyttää golfkenttiin tai laskettelumäkiin. Nämä rahat tulee käyttää elintarvikeketjun kehittämiseen, maaseudun kehittämiseen. Komissio on todennut, että tämä vihreyttäminen saattaa johtaa myös maanviljelijöiden tulojen laskuun, ja tämä osoittaa nimenomaan se, että on todella suuri haaste ajatella innovatiivisesti, koska tämähän on ristiriidassa myös taloudellisen tilanteen kanssa, jossa maanviljely on. Joten meidän täytyy ottaa huomioon myös innovaatio, ja sen vuoksi esimerkiksi kun hinnat ovat huonoja, niin silloin EU voisi ostaa näitä tuotteita ja asettaa ne varastoon ja kun markkinat toimivat paremmin, ne voidaan jälleen asettaa markkinoille. Ja tällä tavalla saataisiin aikaan jonkinnäköinen suojaverkko. Mutta onko tämä se tie, mitä meidän pitäisi lähteä? Tällaisia ostoja ei ole pitkään aikaan tarvittu, eikä näytä siltä, että tulevaisuudessakaan tätä tarvittaisiin. Joten me paljon mieluummin haluaisimme, että me saisimme jonkinnäköisen kunnon pohjan niin, että me voisimme vastata siihen kysyntään, mitä on korkeatasoisille elintarvikkeille. Maatalouden täytyy olla innovatiivista ja tietää, mitä markkinoilla tapahtuu. Minä näen Tanskan maataloussektorin tällaisena liberaalina sektorina ja toivon, että näin siihen suhtaudutaan myös muualla EU-ssa ja itse asiassa olen tästä aika varmakin. Minusta meidän tulisi työskennellä sen eteen, että Euroopan maatalous voisi kehittyä hyvään suuntaan. Minusta maanviljelyn täytyisi katsoa, millä tavalla me voimme parantaa tuotantoa luonnollisesti yhteistyössä ilmasto, ympäristö ja luontokysymysten kanssa. Viimeksi kun meillä oli parlamenttien välinen kokous Kööpenhaminassa, joku sanoi, että että katsotaan, mikä on Kiinan markkinat, jos jokainen joisi siellä lasillisen maitoa. Joten kyllä meidän täytyy katsoa EUn rajojenkin ulkopuolelle. Jos me vähennämme EUn maatalousbudjettia, niin sitä täytyy sitten vähentää sellaisella tavalla, että voisimme kuitenkin tukea vielä enemmän innovaatioita ja tukea luontoa ja ilmastonmuutoksen vastaista taistelua. Joten maataloustukea pitäisi käyttää ympäristö-, luonto- ja ekologiakysymysten tukemiseksi. Sen lisäksi maanviljelijät tarvitsevat mahdollisuuksia kehittää itseään ja uutta teknologiaa ja sitä kautta siirtyä ekologisempaan maanviljelyyn ja niin, että byrokratia helpottuisi. Kaikki uudistukset, niiden täytyy luonnollisesti tukea todellista vihreyttämistä ja suorissa tuissa kaikissa jäsenvaltioissa. Ja nyt, koska minä olen ensimmäinen puhuja, niin näen täällä paljon tuttuja kasvoja, jotka olivat mukana Kööpenhaminassa edellisessä kokouksessa ja mehän kävimme silloin hyviä keskusteluita. Ja minusta oli todella hienoa tulla tänne tänään ja jatkaa siitä, mihinkä me viimeksi jäimme, vaikkakin esityslista tänään on hieman erilainen. Mutta toivon kuitenkin, että pääsemme askeleen eteenpäin liittyen nimenomaan näihin haasteisiin, joita Euroopan maanviljelyllä on. Kiitos. Bene, grazie Presidente Christensen, grazie del tuo intervento. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Christensen tästä puheenvuorosta. Ennen kuin annan puheenvuoron kolmelle esittelijällemme, kopulasantokselle, äh, Don Dantanille ja Lavialle, niin haluaisin vain toivottaa tervetulleeksi 21 opiskelijaa Palmansaarelta, jotka ovat tulleet tänne vierailemaan. Ja nyt voidaan jatkaa. Seuraavaksi Luis Capula Santos, joka luonnostelee meille mietintöön. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin näin alkuun toivottaa tervetulleeksi kaikki kollegat tänne tänään. On suuri ilo saada toivottaa tervetulleeksi näin suurin määrän vierailijoita tänne parlamenttiin ja toivottavasti tämän päivän keskustelusta on hyötyä meille kaikille niin, että se auttaa meitä pääsemään konsensukseen, jotta tietäisimme, mitä maataloudessa tulee tulevaisuudessa tehdä. Ja kuten tietänette, niin olen esittelijänä mietinnössä ja nämä mietinnöt eivät heijastele pelkästään minun henkilökohtaista näkemystäni. Olen 6 seitsemän kuukauden ajan tehnyt työtä, otan yhteyttä miltei kaikkiin Euroopan unionin hallituksiin, kuten myöskin alueellisiin hallituksiin, alueellisiin yhteisöihin, puhumattakaan kaikista kansalaisjärjestöistä ja ympäristöjärjestöistä. Ja olen tämän avulla pyrkinyt yhdistämään kaikki nämä näkemykset niin, että päästäisiin kompromissiin. Kompromissi yleisesti ottaen on sellainen, että sitä ei ole, se ei ole tyydyttävä kenellekään. Mutta eurooppalaisessa puitteistossa se on kuitenkin paras käytettävissä oleva ratkaisu. Joten aion esitellä teille ne ehdotukset, joita olen tehnyt, jotta voimme pyrkiä kilpailemaan ja olemaan kestäviä maataloudessa, samalla säilyttäen taloudellisen, yhteiskunnallisen ja ympäristöllisen merkityksen, joka maataloudella on. Olen pyrkinyt olemaan oikeudenmukaisempi tässä esityksessä, niin varsinkin oikeudenmukaisempi kuin komissio, varsinkin kun katsotaan eri alueita. Meillä on suuria eroja niiden tukien välillä, joita myönnetään hehtaarikohtaisesti jäsenvaltioissa. Ja jossain tapauksessa erot ovat jopa 100 prosenttia suuruudeltaan. Joissain maissa on ylikeskitason tulot 60 prosenttia ja toisella taas 50 prosenttia alle keskitason suorin tukien seurauksena, joten olen tässä ehdotuksessani pyrkinyt kompensoimaan niiden maiden tilannetta, jotka ovat huonommassa tilanteessa, varsinkin valtiomaat. Joissain tapauksissa nämä summat ovat kaksinkertaistuneet ja vaikka summat ovat kaksinkertaistuneet, ne ovat edelleenkin noin 35 prosenttia Euroopan keskiarvon alapuolella, mikä mielestäni on edelleenkin epäreilua. Olen pyrkinyt siis oikeudenmukaisuuteen ja realismiin. Ja Euroopan komissio on erittäin hidas näissä ehdotuksissaan, kun se pyrkii jakamaan oikeudenmukaisemmin varoja jäsenvaltioiden välillä. Toisaalta se on erittäin nopea jakamaan uudelleen tukea yhden yksittäisen jäsenvaltion sisällä. Olen siis pyrkinyt rohkaisemaan komissiota lisäämään lähestymistä jäsenvaltioiden välillä ja jäsenvaltioiden sisällä ja alueiden sisällä välttämään tilanteita, joissa yhtäkkisiä muutoksia tehdään, jotka saattavat vesittää tai vaarantaa yksittäisten viljelijöiden tilanteen. Ehdotuksena olen myös pyrkinyt siihen, että katsoisin ensimmäistä pilaria ja olen pyrkinyt tekemään siitä ehdottoman vihreän ehdotuksen. Käsittääkseni viljelijöitä täytyy edelleen tukea vihreyttämispyrkimyksissä. Viljelijöiden täytyy olla tietysti edesauttamassa Euroopan kansalaisten asemaa, jos eh, kerran tukia saavat. Eli näiden panosten täytyy olla sellaisia, että ne ovat edesauttamassa Euroopan vihreyttämistä. Kuitenkaan tämä ei ole yksinkertaista. Olemme puhuneet paljon yksinkertaistamisesta, mutta kun kysymys on siitä, että ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä menettelyiden yksinkertaistamiseksi, niin se mitä nähdään on, että Meillä ei ole mitään hienoja ratkaisuja. Ei järjestelmästä sen kummemmin yksinkertaista tule. Olen pyrkinyt esittämään tiettyjä konkreettisia ehdotuksia, joiden avulla järjestelmää voidaan yksinkertaistaa. Kun puhutaan aktiivisesta viljelijästä, olen pyrkinyt ottamaan käyttöön lisäjoustavuutta, että jäsenvaltiot voivat itse päättää siitä, millä tavalla rahoja käytetään. Samalla kuitenkin säilyttää se vaatimus, että viljelijöiden täytyy todella olla aktiivisia. Viidettämiskysymyksessä olen säilyttänyt komission järjestelyn peruspilarit, mutta olen siihen sisällyttänyt tiettyjä uusia käsitteitä. Esimerkiksi toisen pilarin liittyvät elintarvikeosuudet pitäisi ottaa tähän mukaan, kuten myöskin luomuviljely, joka ei sitä sisältänyt komission ehdotuksessa. Olen myöskin pyrkinyt ottamaan käyttöön vastaavan järjestelmän, mikä merkitsee sitä, että perustuen eurooppalaiseen sääntelyyn viljelijät voivat sertifioida viljelmänsä ympäristömerkinnöin. Mehän tiedämme, että eurooppalaiset kuluttajat mieluummin haluaisivat selkeä luettelon niistä kriteereistä, johon on vastattu vihreyttämisen ja ympäristövaatimusten puitteissa. Komission alkuperin ehdottomat kolme toimintatapa olivat erittäin ristiriitaisia. Voitte vain kuvitella, mitä suuri ristiriita olisi ollut, jos 10-15 samankaltaista menettelyä olisi ollut käytössä. Oli olen pyrkinyt ottamaan käyttöön samankaltaisen järjestelmän niin, että jäsenvaltiot voivat määritellä ekologisen sertifioinnin parhaan mahdollisen tavan viljelmillä niin, että pienviljelmät voivat saada luomu- tai ekologisen merkinnän. Olen myös tarkastellut ekologisesti mielenkiintoisia alueita tai niitä, joissa eri viljelmiä voidaan monimuotoistaa. On puhuttu siitä, että tämä soveltuisi vain yli 20 hehtaaria laajoille tiloille, koska noin 80 prosenttia eurooppalaisesta maatalousmaasta kuuluu näiden toimenpiteiden piiriin. Myös silloin, kun poissuljetaan ne viljelmät, jotka ovat pienempiä kuin 20 hehtaaria. Mutta jos tähän lisätään viljelmiä, jotka ovat pienempiä kuin 20 hehtaaria, niin kuvitelkaapa, miten paljon tulee lisäbyrokratiaa. Ajatelkaapa asiaa viljelijän näkökulmasta. Valvontajärjestelmät, asiakirjat, joita pitäisi esittää tilanteesta, tulisi erittäin monimutkainen, eikä näiden poistaminen, näiden tilojen poistaminen juurikaan tästä kokonaisuudesta mitään pois vie. Haluamme myös antaa viljelijöille mahdollisuuden poissulkea ekologisesti merkitystä alueet niistä menettelyistä, joita komissio on asettanut viljelijöille yleisesti ottaen. Se merkitsee sitä, että alueet, jotka ovat tuotannollisesti tärkeitä, niin voivat sisältää poikkeuksia. Olemme myös katselleet osuuskuntatoimintaa ja olemme ajatelleet, että kaikki lisämaksut tulevat sovellettavaksi samankaltaisesti jäsenvaltiosta toiseen, niin me haluamme, että tässä on mitään vaihtelua maasta toiseen. Ja haluamme ottaa huomioon viljelmän keskisuuruuden jokaisessa tapauksessa. Alun perin kyseessä oli vapaaehtoinen tuen mukauttamisjärjestelmä, mutta nyt siitä tulee pakollinen mukauttamisjärjestelmä. Olemme myös ehdottaneet lisää joustavuutta kaksipilarijärjestelmään, jotta siitä tulisi kattavampi. Ne jäsenvaltiot, jotka antavat vähemmän, voivat sitten kompensoida sitä lisätoimenpiteiden avulla toisessa pilarissa tulevaisuudessa. Minulla ei enää juurikaan aikaa ole. Minuutti taitaa olla vielä. Puheenjohtaja, voisinko saada vähän lisää aikaa? Pari-kolme minuuttia. Koska minä pyrin tässä nopeuttamaan asioita mahdollisimman paljon. Muutama sanon kehitysohjelmasta ja siihen liittyvistä asetuksista olen ehdottanut seuraavaa. Olen ehdottanut, että 30 prosenttia budjetista suunnattaisiin suunnattaisiin ma- maataloustoimenpiteisiin ja ympäristötoimenpiteisiin. Sitä täytyy kompensoida toisen pilarin avulla. Meidän täytyy myös tukea lisää nuoria viljelijöitä Meillä täytyy olla lisää erilaisia mekanismeja, jotka mahdollistavat sen, että nuoret viljelijät saavat käyttöönsä peltoalaa. Se on tärkeää, jos halutaan, että nuoret viljelijät korvaavat vanhemman sukupolven. Olemme myös ehdottaneet tapaa, jolla yli 65-vuotiaat viljelijät voivat siirtää maansa nuorelle viljelijälle ja saada siitä bonuksen. Näin voitaisiin rohkaista ihmisiä jatkamaan maataloustoiminnassa. Olemme myös esittäneet ehdotuksia arkaluontoisten alueiden rajoittamisesta, joka on ollut hyvin ristiriitaista tähän mennessä. Komissio on soveltanut erittäin tiukkoja biologisia rajoitteita tähän ja meidän tulisi näitä biofyysisiä rajoitteita tietysti noudattaa, mutta jäsenvaltioilla täytyy olla riittävästi joustavuutta, jotta nämä voivat soveltaa kriteereitä niin kuin parhaaksi pitävät. Sillä usein jäsenvaltiot eivät ole kyenneet tarjoamaan meille riittävän nopeasti tietoa, että voisimme täysin ymmärtää seuraukset, joita komission ehdotuksella niille on. Lisäksi toisessa pilarissa olemme pyrkineet tukkimaan sellaisen aukon, minkä mukaisesti komissio ei ole mitään budjettia suunnannut toiseen pilariin. Vaan toisessa pilarissa täytyy säilyttää tämänhetkiset rahoitustasot, ne jäsenvaltiot, Eli kaikki mekanismit, kaikki sellaiset menettelyt, jotka pois toisen pilarin esimerkiksi valtion maista, niin siitä ei ole hyötyä sen tilanteen korjaamiseen, jota, joka meillä on Ranskassa, Saksassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Eli 25 prosenttia kokonaisalkoinnista on oikea lähestymistapa. Me emme halua jäsenvaltioiden näkevän, että niiden eh, maatalousbudjettia kokonaisuudessaan vähennetään. Meillä on myös metsätalouteen liittyviä ehdotuksia, kuten myöskin investoihin, jotka liittyvät jotka liittyvät siis maatalouden ympäristöpolitiikkaan. Nämä hyvät kollegat olivat pääehdotukset. Voitte lukea tämän mietinnön ja saada siitä sitten lisäyksityiskohtia. Haluaisin kiittää teitä kovasti jo etukäteen näistä teidän työpanoksistanne. Teidän ehdotuksenne ovat luonnollisestikin sellaisia, joita mielelläni kuuntelen ja otan ne huomioon. Haluamme lisää yksinkertaistamista, oikeudenmukaisuutta, vihreämpää YMPtä, oikeudenmukaisempaa, tasapainoisempaa YMPtä. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitoksia. Luis, kiitoksia siitä, että pyrit pitäytymään puheajassa. Tämähän on yksi kaikkein arkaluontoisimmista alueista. Haluaisin toivottaa oman maani edustajat tervetulleeksi. Meillä on maatalous, senaatin maatalousvaliokunnan puheenjohtaja täällä paikalla, Paolo Skarpa, ja myös alahuoneen maatalousvaliokunnan puheenjohtaja. Tervetuloa. Nyt voimme jatkaa ja seuraavaksi käännyn Michel Dantanin puoleen. Jos voisitte puhua mahdollisimman lyhyesti ottaen huomioon, että tähän on esitetty noin 400 tarkistusta tähän teidän ehdotukseen. Michel Dantan. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin myös tervehtiä teitä kaikkia ja kiitoksia, että olette vastanneet meidän kutsuumme myönteisesti. Minun täytyy pyytää anteeksi ranskalaisilta kollegoilta, jotka tällä hetkellä ovat jääneet Pariisin ja Brysselin välin junaan onnettomuuden takia, eivätkä he pääseneet tänne tulemaan. Äh, siis heille ei ole kuitenkaan mitään tapahtunut. Tämä tulee yhtenäiseen markkinajärjestelyyn. Tämä on tärkeä aihe, koska maataloustoiminta on ennen kaikkea taloudellista toimintaa. Viimeisen vuosikymmenen aikana maailma on syvällisesti muuttunut ja meidän maataloustuotantomme vaikuttaa erityisesti hintavaihtelut, volatiliteetti koskien hintoja, tuotteita myydään ja myös mitä tulee kustannuksiin, jotka liittyvät viljelyyn. Tässä uudessa tilanteessa mielestäni meidän täytyy oppia näistä e- eri uudistuksista, joita viimeisen 20 vuoden aikana on tapahtunut kun on haluttu vähentää markkinoiden sääntelyä maailman, maailman liikkeessä. Ja näin ollen me ehdotamme sitä, että pidennettäisiin sitä, mitä komissio on suunniteltu, että voitaisiin vahvistaa kriisin, kriisivälineitä, näitä turvaverkkoja tavallaan, ja annettaisiin lupaa tuottajille paremmin järjestäytyä, jotta he voisivat täysin hoitaa markkinoiden toiminnan muiden toimijoiden kanssa, jotka toimivat elintarvikeketjussa. Mutta tässä ei kuitenkaan riitä, että vahvistetaan itse markkinajärjestelyä. Pitää myös vahvistaa toimivaltuuksia, joita näille järjestöille annetaan, ja ehdottaisiin, että otettaisiin huomioon aika perustavanlaatuinen kehitys, jossa maatalous on siirtynyt. Aikaisemmin siis hinnat suuntasivat tuotantoa ja piti estää tuottajia ryhtymässä aloitteisiin, jotka vastaisivat näitä hallintohintoja, hintoja. Sitten on siirrytty vapaakauppaan. Tässä kontekstissa minusta tuntuu, kiireelliseltä tarkistaa sääntöitä sovelletaan maatalousmarkkinakilpailukysymyksiä. Että kahdesta syystä ensinnäkin, koska se, että sovelletaan kilpailulainsäädäntöä eri maissamme tällä hetkellä, se heijastelee ajattelutapoja, toimintatapoja, jotka tällä hetkellä ovat liian erilaisia ja loppujen lopuksi ovat esteinä yhtenäismarkkinoille. Sitten toinen asia, siinä vaiheessa, kun markkinat ja tuottajajärjestöt tulevat säännöiksi, tavallaan meistä on aivan luontevaa ja normaalia, että selvennetään – ja varmistetaan aloitteita, joihin voitaisiin ryhtyä markkinatoimijoiden toimesta ja luetellaan tiettyjä sopimuksia, jotka tehdään tuottajien ja järjestöjen välillä, jotta markkinat saadaan toimimaan. Luonnollisesti Tämä työ on aika herkkää, he, äh, tarkkaa työtä, mutta vuod- niin Rooman sopimuksen vuodelta 1997 kuin Lissabon sopimuksen 42 artikossa todetaan, että kilpailu lainsäädäntöä voitaisiin sovittaa kil- maatalouskysymyksiin neuvoston ja parlamentin aloitteesta minä ehdottaisin, että toteutettaisiin tämä mahdollisuus käytännössä. Grazie Michel. Grazie anche per la tua sintesi. Adesso proseguiamo con... Kiitokset eh, Michel. Kiitokset siitä, että olitte niin eh, tiivis ja nopea. Seuraavaksi sitten Giovanni Lavia. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen pyrkinyt vahvistamaan mietinnössäni muutoksia yksinkertaistamisen suuntaan joka tapauksessa. Yksi, siis pyritään mahdollisimman suoraan yksinkertaistamiseen. Mitä tulee yhteisen maatalouspolitiikan hallinnointiin, minun toiveenani oli varmistaa, että yksinkertaistaminen tulee keskeiseksi. Ja tä, tässä olen yrittänyt, tähän olen yrittänyt keskittyä. Ensinnäkin mitä tulee Siis yleensä me pyydämme, että tilat antavat tietoa joka vuosi, vaikka mitään muutosta, muutoksia ei olisi tapahtunutkaan interventioaikakaudella. Ja mielestäni tämä pitäisi olla monivuotista, koska tämä tarkoittaisi sitä, että sen sijaan, että joutuu joka ikinen vuosi antamaan näitä tietoja, mutta jos asiat ovat pysyneet muuttumattomina, niin silloin ei tarvitsekaan enää näitä raportointia harjoittaa. Tässä kaikki hyötyisivät, e, myös viljelijät itse valvonnan yksinkertaistaminen, niitä olisi vähemmän, koska olisi sillä erolla, että on takeet sille, että veronmaksajien rahoja käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Ja minä olen ehdottanut muutosta valvontamekanismiin verrattuna komission alkuperäisen ehdotuksen, jossa oli sisäisiä ja ulkoisia varmennuksia, joka on kohdentumpaa toimintaa niin, että voimme nähdä, mitä odotetaan, mitä tehtäviä odotetaan viljelijältä, mitä tulee sanktioihin, olen yrittänyt saada aikaan huomattavia muutoksia sikäli, että sanktioiden täytyy olla suhteellisia, koska aikaisemmin olemme nähneet, että usein varsin pienistäkin rikkeistä tai virheistä, jonka viljelijä on tehnyt, niin silti, silti kannettiin näitä sanktioita ja ne olivat täysin suhteettomia verrattuna tähän pieneen virheeseen. Pienestä virallisesta tai muodollisesta ongelmasta saattoi syntyä äh, tuen menetys jopa. Kyse ei ollut usein vain yhdestä vuodesta, vaan usein monestakin vuodesta, joten sanktioiden pitää olla suhteellisia. Virheeseen tarvitaan myös varhaisen varoituksen järjestelmä koska elämme maailmassa, jossa jokainen puhuu nyt jalkapallosta ja tavallaan on tällainen keltainen kortti käytössä, että viljelijä saisi varoituksen, että ei hän saa jatkaa tiettyä toimintaa, jossa hän rikkoo sääntöjä. Ja kun on tämän tällainen varhainen varoitus, silloin tarkoituksena on juuri vähentää näitä lopullisia sanktioita, koska niitä enää tarvittaisi erityisesti, jos virhe tehdään vahingossa. Sitten toinen aspekti, vihreyttäminen täällä Euroopan parlamentissa, tämä on ollut äh, keskustelujen aiheena paljon. Me olemme nähneet tämän myös omassa valiokunnassamme ja johtopäätös, johon minä olen päätynyt, on, että ainakin ensimmäisessä vaiheessa täytäntöönpanoa, koska nyt tarkastelemme uutta välinettä maatalouspolitiikan ympäri viher, viher, vihreyttämistä. Ja jos ei oikeinta sanktioita sovelletaan, jotka ylittäisivät varsinaisen maksun, joka liittyy tähän vihertämisosuuteen. Sanktiot silloin, kun ei toteuta näitä vihertämissäädöksiä, niin mietinnössä totean niin, että varangaistuksen pitäisi rajoittua tähän ympäristöosuuden määrään. Niin kuin Luis Capulo Santos sanoi, me olemme laajentaneet niiden viljelijöiden määrää, jotka automaattisesti voisivat osallistua näihin ympäristötoimiin. Alunperäisessä komission ehdotuksessa tämä rajoitettiin niihin, jotka harjoittavat luomuviljelyä he saivat näitä varoja toista pilarista samoin vihertämistä varten. Minä olen laajentanut tätä omassa ehdotuksessani koskemaan eh, Tämä koskee kaikkia maatalous- ja ympäristötoimia, ei vain luomuviljelyä. Sitten jos on tällainen sisäinen rakennelma, joka liittyy maaseudun kehittämiseen ja aluepuoleen ja, ja Tämä liittyy tähän yhteensovittamistyöhön, mitä olemme harjoittaneet Lissabonin sopimuksen tultua voimaan, että tämä liittyy ponnisteluihin kansallisella tasolla, koska varsin usein jäsenvaltioissa on tällainen su- suunnitelma alueellisesti maailman kehittämistä varten. Jos jotkut maat käyttävät varoja hyvin ja viisaasti toiset taas ovat hiukan hitaampia toiminnassaan ja heillä on suurempia vaikeuksia ja sitten varoja peritäänkin takaisin. takaisin. Me olemme yrittäneet löytää tällaisia korvaavia, korvaavia muotoja kansallisella tasolla, joka tarkoittaa sitten sitä, että kansallisissa talousarvioissa oli, on mahdollista korvata tätä ja vähentää eroja eri alueiden välillä niin, että ei ole yhtä aluetta, joka systemaattisesti aina menettää muut alueet liittyvät ennakkomaksuihin, ennaltarahoittamiseen ja täydentäviin ympäristöehtoihin. Tämä on erittäin tärkeä osa komission suunnitelmaa ja se liittyy esimerkiksi torjunta-aineisiin. Tätä aluetta pitää tarkastella varsin syvällisesti yhteispäätösmenettelyssä, eikä tätä yksinkertaisesti voida ohittaa tässä maatalouspolitiikan uudistamisessa, vaan tämä vaatii ihan oman huomionsa. Sitten mitä tulee maaseudun kehittämiseen, ja näihin horisontaalisiin asetuksiin. Me puhumme paikallisesta yhteistyöstä. Meillä on kokemusta LEADER-ohjelmasta jo nyt. Se oli liian rajoittunut, mitä tulee tähän kokonaiskokoon ja kokonaisbudjettiin. Ja minusta näyttää siltä, että on, ei ole oikea suhde saatujen tulokseen ja ponnistelujen välillä. En ole oikeastaan tässä tehnyt miten, su, mitään suuria komission ehdotuksen verrattuna. Mutta kun ajatellaan aikaisempia keskusteluja, me olen aina vienyt tätä ajatusta eteenpäin, koska tämä on yksi osa komission ehdotusta, jota täytyy, joka täytyy pitää mukana. Il dibattito, come detto in premessa, darò la parola. Kiitoksia. Giovanna Lavia. Nyt esitän muutama kansallista parlamenteista kaksi edustajaa ja sen jälkeen yhden täältä maatalousvaliokunnasta. Katsotaan sitten, millä tavalla tässä nyt päästään eteenpäin tämän käytettävissä olevan ajan puitteissa. Annamme tietysti asetamme siellä vieraamme. Varmaankin on vaikea saada kaikki tähän mahtuvan. Aloitetaan Kyproksen parlamentin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 Meidän valiokuntamme tarkastelee hyvin positiivisesti näitä parlamentin tekemiä ehdotuksia, varsinkin mitä tulee tähän joustotarpeeseen ja yksinkertaistamisen tarpeeseen. Meistä on hienoa nähdä, että esittelijät ovat lähteneet tällaiseen maakohtaiseen lähestymistapaan. Samanaikaisesti meistä tuntuu siltä, että meidän täytyisi pyrkiä välttämään välttämään kaikin keinoin budjettileikkauksia, erityisesti pienten maiden kohdalla, joihin tämä tiukka taloudellinen ilmapiiri on iskenyt erityisen kovasti, kuten Kypros. Ja sen vuoksi pitäisi antaa vapaammat kädet jäsenvaltioille suorien maksujen suhteen, samoin kuin se, kun valitaan käytettävissä olevia välineitä ja niitä eri optioita, joita jäsenvaltioilla on. Pienviljelijät ovat hyvin tärkeitä ympäristölle, taloudelle ja koko yhteiskunnalle. Tämä on erityisen tärkeää pienissä jäsenvaltioissa, koska näitä pienviljelijöitä on paljon ja kansallinen maatalousbudjetti on tällä hetkellä todella kovan paineen alaisena. Sen vuoksi on vielä tilaa parannuksille, erityisesti mitä tulee suhteellisuusperiaatteen toimenpanemiseen. Meillä on selkeästi kaksi pilaria ja täytyy huolehtia siitä, että ne toimivat yhteen. Toivon, että komissio erityisesti ottaa huomioon nämä tur, tämän turbulenssin ajan, joka vaikuttaa pienten maiden markkinoihin erityisen kovasti. Ja toivon, että me saamme hyvän tuloksen kaikkien kannalta. Kiitoksia. Seuraavaksi maatalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne McIntosh Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Hyvä puheenjohtaja, haluan kiittää teitä kutsusta ja haluaisin onnitella tanskalaisia, jotka päättävät puheenjohtajakauden ja onnitella kyproslaisia alkavasta puheenjohtajakaudesta. Uskoakseni meillä on paljon yhteistä Euroopan parlamentin näkemysten ja kansallisten parlamenttien välillä. Tällainen kaleidoskooppi näistä eri näkemyksistä esitetään täällä tänään. Toivottavasti voimme heijastaa, aivan kuten esittelijät ovat tehneet, tämän siihen, että kaikkien uudistuksen tulisi johtaa kohti yksinkertaisempaa maatalouspolitiikkaa, joka tarjoaa enemmän joustoa jäsenvaltioille. Tanskan puheenjohtajavaltion esittelemä sertifiointiajatus on meidän mielestämme hieman huolestuttava siinä mielessä, että pelkäämme, että se johtaa lisäbyrokratiaan. Haluaisin, että lukisitte alahuoneen kertomuksemme ja korostan siitä sitä, että meidän perustavoitteemmehan on se, että Tunnustamme, mutta rajoitamme komission roolia niin, että komissio asettaa nämä päätavoitteet, mutta jättää jokaisen yksittäisen hallituksen puitteisiin sen, että nämä voivat sitten päättää asioista niin, että saadaan lisää joustavuutta sen suhteen, miten päästään tähän näihin vihreisiin menettelyihin. Kööpenhaminassa sen tullut kysymys, johon minulla ei ollut mahdollisuutta vielä vastata, koskee sitä, että siirretään varoja pilarista yksi pilarista kahteen, niin nyt asettaa Britannian viljelijät huonompaan asemaan. Ja pelkäämme sitä, että yhteisrahoitusosio pilarissa kaksi vaaranee, vaarantuu. Se, mitä tässä nyt tehdäänkin, joutuu kuitenkin sen varjon, että monivuotisesta rahoituskehyksestä täytyy edelleenkin sopia vielä neuvostossa mutta meidän täytyy ehdottomasti jättää tietysti nämä viestintäkanavamme auki. Se on erittäin tärkeä. Puheenjohtaja, kiitoksia. Edustaja McIntosh. Ja seuraavaksi Elisabeth Kössinger ja sitten kaksi vielä kansasta parlamentista. Olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja myös. Eh, minä haluaisin tuoda esiin sen, miten eh, hyvän mahdollisuuden tämä tämänpäiväinen tapaaminen kansallisten edustajien kanssa tarjoaa. Minusta on erittäin tärkeää, että kansalliset parlamentit yhtäältä ja Euroopan parlamentti toisaalta käyttävät kaikki ne mahdollisuudet, mitä Lissabonin sopimus meille tarjoaa. Minusta on erityisen tärkeää, että tämän maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä pyrimme maaseudun kestävään ja tulevaisuuteen orientoituvaan politiikkaan. Varoja on käytettävä tehokkaasti. Sehän on itsestäänselvä asia. Mutta kaikki leikkaukset, mitä haluttaisiin maaseudun kehittämisestä leikata, niin todellakin vetoaisin Luis Kapulos Santokseen, että hän pitäisi kiinni näistä hänen esityksistään, jotka ovat todella hyvät. Minusta on hyvin tärkeää, kun puhumme ekologisoimistoimenpiteistä, että me huomioimme näissä ympäristö, maatalousympäristöohjelmissa, että on paljon maita, joissa ohjelmat toimivat hyvin. Eikä saa olla niin, että kun me puhumme yhteisen maatalouspolitiikan äh, vihreyttämisestä, että ne maat, jotka äh, ovat jo toimineet hyvällä tavalla, että ne joutuisivat äh, tavallaan palaamaan taaksepäin. Sen vuoksi olisi hyvin tärkeää, että nämä maatalousympäristö, maatalouden ympäristöohjelmat ensimmäisessä pilarissa – johtaisivat eh, yksinkertaistamiseen. Ja muutkin puhujat täällä ovat jo sanoneetkin, että valvonta ja hallinta toimissa ja niiden yksinkertaistamisessa meillä on vielä paljon tekemistä. Ja maatalouden ja maanviljelijöiden ja maaseudun eduissa olisi yksinkertaistaminen. Ja nämä vihreät työpaikat työpaikat. En haluaisi tällaisia vihreitä työpaikkoja, jotka ovat vain byrokratiaa. Haluaisin, että rahat käytetään todellakin maaseudun kehittämisen hyväksi. Ja se, että sijoitettaisiin info, innovointiin, se on erittäin tärkeää, varsinkin äh, vuoristoalueilla me tarvitsemme tiettyjä toimenpiteitä ja tukea. Koko Eurooppa puhuu kasvusta ja työpaikoista, nimenomaan maaseutu tarjoaa tähän mahdollisuuksia. Ja näitä mahdollisuuksia täytyy edistää. Eli siis eh, minun mielestäni tällainen alueellinen eh, toiminta takaa myös työpaikkojen luomisen. Ja ei voi olla sillä tavalla, että me lähdemme nyt leikkaamaan maaseudun tukia sen vuoksi, että eh, nimenomaan maanviljelijät ovat jo panostaneet kovasti. Ja toivoisin, että kansalliset parlamentit äh, ja Euroopan parlamentti äh, todellakin äh, voisivat tehdä yhteistyötä ja parantaa maaseudun tilannetta. Elisabeth, adesso... Kiitoksia. Ja seuraavaksi Paolo Scarpa. Ricambio con affetto. E Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä Paolo. Omasta puolestani haluaisin kiittää teitä. Senaatti Italiassa on useitakin kertoja puhunut yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta ja myös maatalouspolitiikassa, maatalouskomiteassa olemme käsitelleet asiaa ja myös äänestäneet yksimielistä asiasta kukaan ei ollut senaatissa eri mieltä tästä uudistuksesta, kannattaa todeta. On erittäin tärkeää, että tehdään ero ensimmäisen toisen pilarin välillä niin, että voidaan yksinkertaistaa menettelytapoja koskien suoria tukia, jotka erotetaan mm, tuotannosta. Sitten kaikki säädökset, jotka liittyvät kattoon, tuen kattoon tietyssä luokissa. Meistä rahoituksessa pitäisi ottaa huomioon pinta-ala, mutta myös muita tekijöitä, kuten markkinatilanne tuotteille, elinkustannukset, jotka vaihtelevat maasta toiseen – sitten maan omistussäännöt myös, samoin laatu ja maatalouden luonne resurssien jako-uudistuksessa voisi hyvinkin tarkoittaa sitä, että budjetit vähenevät esimerkiksi Italian kohdalla sen, että tulisi suuria leikkauksia, tätä ei voitaisi hyväksyä, mitä tulee suuriin tukiin. Kuitenkin vielä mitä tulee suuriin tukeen, voimme joka tapauksessa panna merkille sen, että taso, joka on kaikille mahdollinen. Sen pitäisi riippua taloudesta, hallinnoinnista, vi- vihreyttämisrahastosta. Epätasapainotekijöitä saattaa syntyä johtuen viljelykasveista. Jäsenvaltiot silloin joutuvat itse puuttumaan tilanteeseen jos eroja on jäsenvaltioiden välillä. Meidän pitää varmistaa, että saadaan siltikin ylläpidettyä sisämarkkinat ja varmistetaan se, että byrokratian määrä pysyy minimissään. Kuten tiedätte, Italiassa meillä oli varsinainen kapina viljelyiden parissa johtuen liiallisesta byrokratiasta. Ei pidä unohtaa sitä, että suorat tuet ovat taloudellinen seikka ja meidän pitäisi tarkastella suurempaa omavaraisuusastetta. Se on myös tärkeää, jos ajatellaan aktiivisen viljelijän periaatetta. Täytyy tarkastella viljelyn rakennetta ja tätä syklistä puolta koska, tai puolta, koska vaihtelua, volatiliteettia on kustannuksissa ja panostuksissa tämä on tärkeää ottaen huomioon myös tulevaisuus. Tarvitaan vahvat markkinajärjestelyt, markkinahallinnointijärjestelmä ja me olemme luottavaisia sen suhteen, että te pyritte tähän. Saman takia puheenjohtaja, me uskomme, että emme voi ottaa huomioon pelkästään hektaarikokoa ainoana kriteerinä. Pitää mennä pidemmälle ja teidän ansiostanne ja muiden ansiosta odottaa erityisesti jo- Giovannilla Vian puheenvuoroja. Kiitoksia. Dando la parola al presidente della Kiitoksia. Ja näin jatkamme. Michelle Goldman saa seuraavana puheenvuoron. Arvon puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olemme iloisia siitä, että meidät kutsuttiin tänne. Nykyiset äh, haasteet maatalouspolitiikassa olivat niistä samaa mieltä ja pyrimme samoihin tavoitteisiin. Yhteisen maatalouspolitiikan toimeenpanossa Saksa on toiminut nopeammin ja aikaisemmin kuin muut maat, jotta Saksan maatalous sopisi kansainväliseen ilmapiiriin. Saksan liittotasavallan hallitus pitää hyvänä sitä, että komissio johdonmukaisesti jatkaa tätä uudistuspakettia ja että maatalouspolitiikassa jatkossakin asetetaan myös ympäristöpoliittisia tavoitteita. Takaisinpalamista me emme hyväksy. Ja pohjan tulee olla yksi prosentti BKT. Me olemme samaa mieltä siitä, että varat ensimmäisessä pilarissa on jaettava uudelleen oikeudenmukaisemmin niiden maiden suhteen, jotka ovat heikommassa asemassa. Me haluamme myös vahvan toisen pilarin, se, että muutetaan näitä tukia näiden tilojen koon mukaan. Sitä me emme hyvä. Capping ei ole tämä, mitä me haluamme. Sen lisäksi meidän täytyy huomioida, että nykyinen maatalouspolitiikka on hyvin pitkälti jo ympäristöpolitiikkaa, kuten tilanne Saksassa on todistanut. Ensimmäisen ja toisen pilarin välinen varojen siirtäminen ei ole hyvä, koska ensimmäisessä pilarissa olevat tulot toki voisivat sopia myös toiseen pilariin, mutta se saattaisi johtaa epävarmuuksiin. Se, että muutetaan kilpailulainsäädäntöä, sitä, sillä emme näe mitään tarvetta. Näemme myös, että erityisesti tukia ei välttämättä pitäisi antaa, mutta byrokratia on purettava kaikessa – jos me voimme vähentää byrokratiaa, niin se saa meiltä kaiken tuen. Tämä ajatus keltaisesta kortista on mielestämme ihan hyvä ajatus. Kiitos. Dziękuję pan posłowi za zabranie głosu. Teraz proszę pana posła. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Kalinowski. Olkaapa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Yksi tavoitteista, joka maatalouspolitiikan uudistuksella on, on se, että se hyväksytetään Euroopan kansalaisilla. Kysymys on ympäristön suojelusta, vihreyttämistä. Ja kaikki tämä liittyy myös siihen, että että varat siirtyvät niille, jotka ovat todella viljelijöitä. Nämä ovat tärkeitä osioita komission ehdotuksessa, joka koskee tätä ohjelmaa suhteessa pienviljelijöihin. Tässä puhutaan kolmesta hehtaarista tässä komission ehdotuksesta. Esittelijä puhuu viidestä hehtaarista. Jos tämä määrä hyväksytään Puolassa, niin silloin puolet saisi tukea. Toisaalta kysymys on yksinkertaistamisesta. Vähetään byrokratia. Ja ehkäpä tämä on ainoa alue, jossa yksinkertaistamista on todella tehty. Toisaalta minun maassani meillä on vastassa tilanne, jossa puolet viljelijöistä eivät ole niitä, jotka työskentelevät viljelmillä, vaan kysymys on toisista ihmistä. Mutta siitä huolimatta nämä saavat tukea, huomattavan suurempaa tukea kuin ne, jotka ovat todellisia viljelijöitä, aktiivisia viljelijöitä. Jos tämä määritelmä ei mene läpi lopulta, niin mitä muutosta, merkittävää muutosta ei silloin saada aikaiseksi, eikä tilanne parane lainkaan. Toinen ehdotus. Kysymys suorista tuista. No, yli 20 vuotta menee siihen, että nyt on pyritty rinnastamaan ja on pyritty saamaan kilpailulle tasaveroiset lähtökohdat. Uskoakseni, kun puhutaan vihreyttämisestä, niin ehkäpä voitaisiin ottaa huomioon tämä rahoitusosuus koko Euroopan unionissa, eikä kyseisessä jäsenvaltiossa. Jos kaikki Euroopan unionin viljelijät saavat saman tuen, samat subventiot vihreyttämiseen, niin silloin tilanne olisi oikeudenmukaisempi kuin tämänhetkinen komission ehdotus on. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia. Seuraavaksi Edustaja Doyle ja sen jälkeen Kosakowski. Sorry, Chairman. We welcome the opportunity. olemme tyytyväisiä siitä, että voimme käydä tätä keskustelua Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Esittelijät ovat käyneet läpi näitä käytännön asioita, pääkysymystä koskien kaikkia jäsenvaltioita. Sitten eroja tulee olemaan, ja näitä on täällä käsitelty erityisesti Carlos Santos, te, teidän kaksi mietintöänne liittyvät vahvasti myös Irlannin tilanteeseen. Se maatalouspolitiikan uudistaminen, komission näkökanta on ollut liittynyt siihen, että optimoidaan tuotantoa EU-ssa ja toimitaan kestävällä tavalla ja pyritään suojelemaan maaseutuyhteisön monimuotoisuutta. Se, miten budjettia hallinnoidaan, on erittäin tärkeä puoli asiassa. Me tukisimme pitkälti eh, sitä, mitä täällä on esitetty kahden esittelijän suulla tässä todellakin siirrytään käytännönläheisempään ehdotukseen. Kysymys, joka minulla on, mihin tukeeko tätä sitten parlamentti seuraavaksi vai tiedän, että joitakin toimii, muutoksia pitää tehdä 9. Eh, kesä, heinäkuuta mennessä, mutta tämän jälkeen ei ole todennäköistä, että monivuotinen rahoituskehys sovitaan kovinkaan nopeasti. Mik, mihin parlamentti seuraavaksi siirtyy, hyvä, kun hyväksytään näitä mietintöjä ja pyritään saamaan kokonaisvaltainen sopimus ja minkälainen aikataulu teidän mielestänne tähän liittyy ajattelemansa ja parlamentin kannalta, koska meidän kunnissamme ja varmasti myös muissa kansallisissa parlamenteissa me haluaisimme palautetta varhaisessa vaiheessa, että voisimme reagoida näihin yhteis- hyväksyttyihin kantoihin täällä parlamentissa tehdään ja joita hyväksytään. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Kuznetsakowski. Seuraavana. Kiitos. Kiitos. Kiitokset siitä, että saamme osallistua tähän keskusteluun, jossa näiden eri pakettien esittelijät ovat paikalla. Meidän mielestämme erityisen tärkeää tässä on se, mitä me olemme jo sanoneetkin senaatissa. Eli tämä vastaa hyvin pitkälti sitä, mitä me olemme puhuneet, ja vaikkakin meillä on tiettyjä epäilyksiä, niin tässä ollaan kuitenkin menossa oikeaan suuntaan. Me saimme senaatissa esittelyn komissiolta tästä lainsäädäntöpakettista. Ja siis sehän löytyy täältä näistä asiakirjoista, joten en lähde tässä nyt toistamaan sitä, mitä me olemme sanoneet. Senaatin on puhuttu Seimissä myös alahuoneessa. Ja nämä ovat hyvin tärkeitä asioita. Eli sääntöjen yksinkertaistaminen, kilpailukyvyn parantaminen ja se, että periaatteet jäsenvaltioiden kesken ovat syrjimättömiä, kun on kysymys nimenomaan suorista tuista. Perustamissopimuksessa sanotaan, että meillä tulee olla alueellista tasoitusta, kuten Kapulus Santoskin sanoi, mutta siinä ei kuitenkaan sanota, että pitäisi syrjiä maita sen perusteella, mikä maa on kyseessä. Haluaisin tietää, mitä mieltä te olette tästä. me emme ole komissiolta saaneet vastausta, onko todellakin mahdollista syrjiä maita, kun näitä peria- jos näitä periaatteita noudatetaan. Ja me joudumme esimerkiksi odottamaan parikymmentä vuotta ja se ei nyt ole mitenkään minusta perustamissopimusten mukaista. Eli kysymys on se, voidaanko jatkaa sitä, että kohdellaan Balkanin maita ja Puolaa tällä tavoin. Kyllähän meidänkin täytyy voida tulla kilpailukykyisiksi. Me voimme puhua tästä ihan loppuun asti, mutta komission puheenjohtaja on sanonut, että, että tai siis me olemme, anteeksi, valiokunnan puheenjohtajana me olemme sanoneet, että me emme äänestä ennen kuin on budjetti. Ja minusta meidän täytyy huomioida tämä. Dziękuję panu senatorowi. A teraz poprosimy o zabranie głosu pana posła. Panie Pośle, bardzo proszę. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kiitos äh, puheenjohtaja, hyvät kollega. Haluaisin äh, ihan lyhykkäisesti sanoa, meillä on äh, tarkistusten jättämisen määräaika, joka on tiukka, ja minun ryhmäni on esittänyt määräajan pidentämistä, koska emme me näin tärkeää uudistusta muutamassa päivässä voi tarkistusten kautta korjata. Me ei, meidän on keskusteltava vielä ja sen vuoksi toivomme, että tarkistusten määräaikoja pidennetään. Mitä tulee tähän syrjintään, niin haluaisin tässä painottaa sitä, että ei voi olla niin, että liettualaiset saavat 78 euroa ja kreikkalaiset 540 euroa. Ei niin voi olla. Meidän täytyy ne sopeuttaa, koska muuten emme voi ylipäätään puhua yhteisestä ympäri- maatalouspolitiikasta mutta äh, meidän ei liioin jäsenvaltioiden sisällä tule äh, syrjiä tiettyjä alueita. Ja kun sanoin 78 ja 550, niin olen kuullut, että Italiassa, äh, Etelä-Tirolissa saavat 50 euroa ja sitten Lombardiassa 700 euroa, joten ei jäsenvaltioiden sisälläkään voi olla näin suuria eroja. Eli tässä on hyvin paljon vielä neuvoteltavaa. Mitä tulee sitten tähän vihreyttämiseen, olen sanonut hyvin usein, että minua raivostuttaa komission ehdotus. Miksi? No siksi, että tässä ehdotuksessa tuodaan liikaa ja aivan liian enemmän byrokratiaa mukaan, eikä se ole tarpeeksi kohdennettu. Eurooppa, jossa on 27 jäsenvaltiota, ei siinä voi ihan samaa vihreyttämistä ehdottaa. Jos ajatellaan vaikka Suomea, ja lennän sen yli, niin sehän on todellakin vihreä. Voidaanko siellä 30 prosenttia vielä enemmän vihreyttä? Ja sitten kun lennän Italian ylitse, niin voin taas todeta, että siellä olisi tilaa vihreyttää, mutta siellä taas ei ole sitä vettä. Eli me tarvitsemme parempia ratkaisuja ja sen vuoksi on hyvin tärkeää, että että äh, me tekisimme tällaisen luettelon tällaisista vihreyttämistoimenpiteistä ja me tulemme tekemään tästä tarkistuksia niin, että se mitä komissio on ehdottanut, jota jo esittelijä on luonnollisesti parantanut, että sitä parannetaan vielä entisestään. Kiitoksia. Hyvä edustaja. Seuraavaksi Espanjan parlamentin edustaja, edustaja Alonso. Kiitoksia puheenjohtaja. Vaikea näin lyhyessä ajassa koittaa käydä läpi kaikkia huolenaiheita, jotka liittyvät tähän muutosehdotukseen yhteisessä maatalouspolitiikassa. Kolme asiaa. Ensinnäkin budjetista kesäkuun 2011 ehdotus on mielestäni aivan minimi hyväksyttävä taso. Ku, kuulimme, että ei että tarvitaan ensin päätös kuitenkin muotoisesta rahoituskehyksestä. Ja haluaisin sanoa, että jos muutettaisiin talousarviota, budjettia, tietysti jos ylöspäin mennään, niin hyvä asia, mutta jos alaspäin pitäisi mennä, niin silloin täytyisi muuttaa näitä asiakirjoja, joita nyt analysoimme. Herra sen asiakirja on mielestäni oikean suuntainen ja siinä yritetään saada joustoa kriteerit, jotka liittyvät aktiiviseen viljelijään, pienviljelijöihin, ympäristökysymyksiin. Onnittelemme häntä tehdystä työstä, mutta tietenkään tämä ei muuta uudistuksen henkeä, mitä pitäisi maksaa samanlaisella tavalla maatalous taloustilanteesta, jotka ovat erilaisia kuitenkin toistaan. Näin ollen olemassa vaara siitä, että maksut ovat epätasapuolisia, jotkut kärsivät, jotkut tilat Tämä liittyy turvallisuuden tavallaan selkeästi. Siksi haluaisin kysyä, mitä te olette mieltä, herra Kapulos, miljoonista hektaareista, jotka esitetään uusina, jotka saavat sitten näitä tukia tästä maatalouspolitiikasta. Jos ne ovat uusia viljelyalueita, eivätkö, eikö saa aikaisemmin harjoittu viljelyä, ja näin ollen mitä me sitten teemme näillä alueilla. Sitten toiseksi, mitä me teemme niille se, maatalouden sektoreille, erityisesti eh, karjanhoidossa, jossa perinteisesti saatiin taloudellista tukea eh, lihan tuotannolle, maidon tuotannolle ja muilla sektorilla, jotka jossa toiminta ei suoraan liity maatalouspinta-alaan ja näin ollen ne ovat vaarassa menettää tukia ja näin ollen kilpailukyky vähenee niiden kohdalla. Sitten herra Dantanelle hän sanoi, että mitä tulee yhtenäisen markkinajärjestelyyn, tämä on kaikkein suurin huolen aihe tällä hetkellä viljelijöiden parissa, karjanhoitajien parissa. Mielestäni tämä nyt on sopiva paikka siihen, että vaaditaan sitä, että ottaisiin uudestaan käyttöön tehokas markkinatoiminta, joka on joustavaa ja näin voidaan toimia reaaliajassa ennen kuin hinnat laskevat syystä mistä tahansa. Ja sitten pitäisi palauttaa tällainen viitehintajärjestelmä, joka perustuu tuotantokustannuksiin ja tätä kautta voidaan sitten ottaa käyttöön näitä toimenpiteitä. Me tuemme ja suhtaudumme myönteisesti ehdotukseen, jota on tehty kilpailusääntöjen uudistamisesta maataloudessa, koska uskomme, että tämä on ehdottoman välttämätöntä, jotta voimme palauttaa neuvottelukykyä hinnoista viljelijöille ajatellen suuria mm, elintarvikeketjuja Euroopassa. Kiitoksia. Dziękuję panu posłowi. Teraz zabierze głos. Kiitoksia, hyvä edustaja. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Brunfelds. Priekšsēdētāji kungs, cienītie kolēģi. Hyvät kollegat, olen erittäin kiitollinen tästä keskustelusta, mitä on käyty. Latvian parlamentti seurailee huolella vaikka sitä kehitystä, joka liittyy YMP, Latvia, aivan kuten muutkin Baltian maat uskovat, uskoo, että kaikkein tärkeintä on tarkastella näitä epäoikeudenmukaisia suoria tukia. Näiden välillä on valtavia eroja eri jäsenvaltioissa. Ja tämän seurauksena kilpailu on epäoikeudenmukaista. Latvia on sitä mieltä, että valtiamat silloin kun ne liittyivät EU-hun saivat kaikkein matalimmat suorat tuet. Se johtuu siitä, että suorat tuet on laskettu sen tiedon pohjalta, joka on peräisin vuosilta 1994-1999. Tuona aikana nämä kolme Baltian maata olivat historiallisesti katsoen erittäin matalalla tuotantotasolla. Sama koski myös taloutta, koska Neuvostoliitto oli juuri romahtanut ja maat olivat vasta siirtymässä markkinatalouteen. Maksut laskettiin sellaisten tietojen perusteella, jotka poikkeavat voimakkaasti tämän päivän tiedoista ja uskoaksemme uudella ajanjaksolla nämä maksut täytyy laskea uudelleen ja niiden täytyy tulla voimaan ajan, tämän ajanlaskun alussa. Maksut täytyy jakaa oikeudenmukaiselta pohjalta ja mitään siirtymäkausia ei tulisi enää sallia. Vaikka Euroopan parlamentti tarjoakin mahdollisuuden tarjota ainakin 65 prosentin tason kaikille viljelijöille Euroopan unionissa suorissa tuissa. Ja tämä on askel oikeaan suuntaan, niin Latvia ei hyväksy sitä, koska se on sitä mieltä, että kaikkien jäsenvaltioiden täytyisi saada ainakin 80 prosenttia keskiarvosta, jotta voitaisiin taata tilanne Baltian maissa, niin 80 prosenttia keskiarvosta merkitsisi sitä, että tarvittaisiin 2,1 miljardia euroa lisää. Se ei ole oikeastaan paljon ollenkaan. Se on 0,71 prosenttia kokonaisbudjetista. seuraavan rahoituskauden aikana. Minun mielestäni suorien tukien tulisi olla oikeudenmukaisia ja uskomme, että Latvian viljelijät kykenevät pärjäämään myös pienemmin summin, jos suoria tukia ei maksettaisi lainkaan koko Euroopan unionissa, mutta tämän tyyppinen maksujako ei ole oikeudenmukainen. Kiitoksia. Ja seuraavan puheenvuoron saa George Lyon, esittelijä yhdessä edustaja Dassin kanssa. Olkaapa hyvä. Uh, thank you, uh, President. Uh, I, I'll be very... Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. Minäkin toivotan tervetulleeksi uh, kollegamme kansallisista parlamenteista. Ensimmäinen kommentti, niin haluaisin vain muistuttaa kaikkia siitä, että maatalouspolitiikan uudistaminen ei ole tällä kertaa ihan rutiinitoimintaa Lissabonin sopimuksen takia. YMP on täysin yhteistä lainsäädäntöä parlamentin neuvoston välillä ja parlamentti todella aikoo täysin hoitaa tehtävänsä tässä menettelyssä. Tava, menettelyssä. Siksi onkin hiukan huolestuttava, että monet päätöksistä, jotka liittyvät uudistuspolitiikkaan, ovat Tanskan hallituksen neuvotusta koskien monivuotista rahoituskehystä, Parlamentaarisena valiokuntana me haluamme tehdä aivan selväksi sen, että me haluamme joustavuutta monesta näissä päätöksissä ja yhteispäätösmenettelyä, emmekä halua, että päätöksiä tehdään valtiomiestasolla, kun keskustellaan monivuotisesta rahoituskehyksestä. Sitten yleisempään uudistukseen. Uudistusta täytyy tukea sen tarvitaan tehokkaampaa resurssien käyttöä, vähemmän energian käyttöä ja täytyy myös päätyä vähähiilisempään viljelyyn. Pitäisi saada kilpailukykyisempi, kestävämpi maatalousmalli ja vaarana ja monet ovatkin sitä huolissaan valiokunnassa, että komission ehdotukset vievät meitä tai joskus aivan päinvastaiseen suuntaan ja meidän pitää sitten korjata kurssia ja varmistaa, että pidämme kiinni tästä lopullisesta tavoitteesta uudistusprosessissa aivan erityisesti, jos tarkastelee ympäristökysymyksiä ja vihreyttämistä, niin vahvaa tukea löytyy Euroopan parlamentista suorien tukien ympäristöystävällisemmasta tekemiselle, mutta suuri huoli, joka liittyy komission ehdotuksesta, yksi koko sopisi kaikille nämä kolme toimenpidettä otetaan käyttöön koko EU-ssa ilman, huomioon erilaisia tarpeita eri jäsenvaltioissa. Minä kuitenkin olen toivokas sen suhteen, että kun parlamenttia aikanaan äänestää näistä tarkistuksista, niin muutosesityksistä tulee ehdottamaan uusia toimenpiteitä niin, että jäsenvaltiot voivat valita kolmesta ne, jotka sopivat parhaiten heidän alueelleen ja toivottavasti saamme enemmistön näiden päätösten taakse. Minusta näyttää siltä, että toimenpiteiden ei pitäisi keskittyä vain biodiversiteettiin, se siis on tärkeä asia, vaan pitäisi keskittyä myös resursseihin, energiakysymyksiin, hiilitehokkuuteen ja ta- tarkastella näin näitä tärkeitä ilmastokysymyksiä myös. Toivottavasti voimme saavuttaa tämän suuntaista parlamentin, parlamentissa ja toivottavasti kansalliset parlamentit ovat samoilla linjoilla meidän kanssamme. Vielä lopuksi meidän täytyy varmistaa, että sanktiot vihreyttämisen toteuttamatta jättämisestä olisivat näitä maksuja, joten vihreiden tukien pitäisi tavallaan olla rangaistuksen silloin, jos ei täytä näitä kaikkia ehtoja. Sitten uudet oikeudet, niiden luominen. Monissa jäsenvaltioissa vieläkin käytämme perinteistä tapaa jakaa suoria tukea yksittäisille viljelijöille. Tunnetaan suurta huolta tästä no- vauhdista ja vaiheista, joita komissio ehdottaa, ja haluaisimme näihin jotakin muutoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Bardzo dziękuję. Proszę przestrzeganie czasu wystąpień. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että pysytte myös puheajassa. Sitten Itävallan edustaja seuraavana, olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvon naiset ja herrat. Me haluamme tuottavia yrityksiä, mutta me haluamme ne sinne, missä tuotanto edellytykset eivät välttämättä ole ne parhaat. Ja tässä komission ehdotus tiettyjen alueiden rajaukseen haitalli- huonoilla alueilla ei ole hyväksyttävissä. Sitä täytyy vielä työstää. Mitä tulee sitten maatalousyrityksiin vuoristoalueille, se, siellä se ei ole mahdollista ilman, että on myös eläimiä. Ja sen vuoksi me haluamme enemmän tukia eläintenpidolle nimenomaan vuoristoissa. Ja on myös välttämätöntä, että tämän 300 euron kattohinta per hehtaari on maksuttava, koska muuten nämä yritykset eivät selviä. Ja sitten Alppialueiden tukijärjestelmä ei ole oikeudenmukainen jos on kysymys tällaista hyvin vaihtelevasta seudusta, niin tämä on hyvin hankalaa alpeilla. Sen vuoksi me haluaisimme muuttaa tätä tämän 100 hehtaaria 30 laiduntavaa eläintä. Sitä täytyisi muuttaa niin, että myös 30 hehtaarin rehualue hyväksyttäisiin. Sen lisäksi meidän täytyy myös huomioida luomuviljely, mutta toisesta pilarista ei saa kuitenkaan leikata varoja. Sitten mitä tulee vihreyttämiseen, ei vihreyttä saa, vihreyttämistä saa sitoa yksittäisiin yritykseen, vaan yritysten täytyy voida olla joustavia, varsinkin sellaisilla alueilla, jossa on jo hyvin paljon ketomaata. Ja sitten vielä lopuksi minusta tämä punainen korttijärjestelmä oli ihan hyvä ajatus. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Irina Oskarsson. Kiitoksia. Ja minäpä puhunkin ruotsia. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia mielenkiintoista esityksistä ja keskusteluista, joita on ollut mielenkiintoista kuunnella tähän asti. Uskoaksi monet teistä varmaan tuntevat jo Ruotsin näkemykset tässä suhteessa. Ja että meidän mielestämme on tärkeää se, että meillä on tiukka kokonaisbudjetti ja että se budjetti, joka meillä sitten on, käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja kohdistetusti kuin mahdollista niin, että me saamme toimivan elinkeinon ja maaseudun. Siitä syystä on tärkeää, että meillä on myös sellainen elinkeino, joka toimii tehokkaasti vihreyttämisessä, että me voimme päättää siitä, mitä tällä vihreyttämisellä tarkoittaa, niin että se on selkeää. Olemme kovasti toimineet kansallisella tasolla ja meidän mielestämme on tärkeää, että tämä toiminta hoidetaan yhdessä hyvin monet muutkin ovat tätä käsitelleet. On tärkeää, että meillä on yhteinen säännöstö, joka saa aikaiseksi sen, että kilpailua tehdään samoin ehdoin. Ei pelkästään sisäisesti unionin sisällä, vaan myös globaalisti katsoen. On tärkeää myös, että toinen pilari on tärkeä osa maaseudun kehitystä ja että se vie eteenpäin yrittäjähenkisyyttä. Siitä syystä on tärkeää, että nuoret viljelijät elinkeinoelämän sisällä saavat myös tukea. On epäilyttävämpää se, että vanhemmille viljelijöille jätetään tällainen äh, palkkio siitä, että he luopuvat viljelystä. Minusta siihen voi löytää toisenlaisia ratkaisuja. Tärkeää on kuitenkin se, että me kannamme nyt globaalin ympäristövastuumme myös maatalouspolitiikassa niin, että siitä tulee vihreämpää, tehokkaampaa ja voimavaroja paremmin käyttävää, sillä meidän täytyy tuottaa elintarvikkeita koko unionin alueella ja siitä syystä on tärkeää, että meillä on myös selkeyttä sen suhteen, mikä merkitsee epäsuotuisimpien alueiden tukea. On tärkeää, että tässä suhteessa myös löydämme tavan edetä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. No, puheenjohtaja, kiitoksia kovasti. Edustaja Garcia seuraavana. Pani poseł. Garcia, bardzo proszę. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää tietysti tämän tyyppisen tapaamisen järjestämisestä, koska on tärkeää keskustella kansallisten parlamentin edustajien kanssa. Ja sitten ottaisin esille nämä tavoitteet. En suhteen kyseenalaista näitä toimintatapoja, miten me sovellamme yhteistä maatalouspolitiikkaa ilman, että otamme huomioon, että tärkeää on se, mikä yhteisen maatalouspolitiikan tavoite on ja onnistummeko sen tavoitteen näiden ehdotusten pohjalta, joita on tehty. Tarvitaan vahva yhteinen maatalouspolitiikka, riittävästi äh, riittävä elintarviketuotanto, ajatellen väestöä Euroopassa. Sehän tässä on tarkoituksena yhteisessä maatalouspolitiikassa, että me haluamme säilyttää sen jälkeen luonnollisesti. Me puolamme sitä, että primäärisektorin strateginen sektori, samoin kuin energia, puolustuskysymykset tai muu turvallisuuteen liittyvä luonnollisesti on erittäin tärkeitä kohtia. Budjetti on kaikkein tärkein kysymys, mutta sen lisäksi Siksi täytyisi puhua aktiivisesta viljelijästä. Mielestäni tämä ajatus on varsin hyvä, että se että vapaus jäsenvaltioille. He voivat itse päättää, minkälaisia erityispiirteitä liittyy omaan maahan. Sitten kaikkia karjanhoitokysymyksiä ei ole kuitenkaan asetuksia vielä ratkaistu. Pitäisi lisätä prosenttiosuutta näiden tukeen liitettyjen tuotantoliittojen tukeen, tuen määrän säilyttäminen joissakin tapauksissa. Tietysti olen samaa mieltä tietysti kollegojen kanssa EPPstä siitä, että vihertämistä ei voi soveltaa kaikkialla samalla tavalla. Toimenpiteet eivät voi olla samoja kaikkialle EU-ssa, koska muuten ei huomioon erilaisia maatalousalueita, emmekä voi saada sopimustakaan. Sitten tunnetaan suurta huolta ensimmäisen pilarin toimista. Haluaisin muistuttaa, että nämä tuet ovat korvaus siitä, että menetetään tuloja kahdesta syystä. Ensinnäkin eh, tähän liittyy turvallisuuskysymykset, karjan hyvinvointo, eläinten hyvinvointo, ja sitten allekirjoitamme yhä enemmän sopimus, joka vaikuttaa suoraan näihin kysymyksiin. Ja silloin poistuu kilpailukykyä viljelijöiltä pitää ottaa huomioon tämä puoli. Täytyy, pitää ottaa, täytyy ottaa huomioon myös toinenkin asia. Ennen kuin meillä on finanssipoliittinen unioni olemassa, niin silloin emme voi soveltaa samanlaista maatalouspolitiikkaakaan kaikkialla koko eu alueella. Ja vielä lopuksi kaikkein tärkein, jolle josta ei ole vielä puhuttu tänään, on markkinatuet. Markkinatuet, joita on käsitelty Dantanin mietinnössä, ja korostan herra Dantanin ehdotuksen merkitystä. Se, sitä voidaan vielä parantaa tarkistuksen, mutta herra Dantan kuitenkin on ollut varsin tehokas, kun hän on tehnyt näitä alkuperäisiä muutoksia verrattuna komission ehdotukseen. Kiitoksia. No niin, ja seuraavaksi Romanian edustaja Jan Radulescu. Olkaapa hyvä. Domnule președinte, Le mulțumesc raportorilor pentru efortul făcut pentru acest... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä kaikista eri ponnistuksista tämän paketin suhteen. Romanian kanta, kun puhutaan luonnonvarojen suojelemisesta ja yhteistä maatalouspolitiikasta, niin haluaisin todeta seuraavaa. Romania tukee YMPn kokonaisalkoiden määrää se muodostaa vähimmäismäärän, jonka voimme hyväksyä. Siitä huolimatta olemme kuitenkin jonkun verran huolissamme tilanteesta, varsinkin suorien tukien jakamismenettely tämänhetkinen ehdotus säilyttää erot vähimmäis- ja maksimimäärien välillä. Toiseksi suurten viljelmien saamat tukikatot me emme ole niiden kannalla. Kolmanneksi suorien tukien vihreyttäminen. Tämän ehdotuksen tarkoituksena ei pitäisi olla se, että se tuo lisäbyrokratiaa viljelijöille. Eli 30 prosentin määrä on liian suuri. Romania siis pyytää sitä, että otamme käyttöön kaksi eri kattoa. Yksi perusmaksuille ja toisen, joka koskee viivästyneitä maksuja. Näiden summien tulee olla samoja kautta Euroopan. Kun puhutaan yhteisrahoitusmääristä, me kannatamme sitä, että tämä hetkistä 20 prosentin määrä säilytetään. Maaseudun kehittämiskriteerit. Romani on tässä sitä mieltä, että meidän täytyisi ottaa huomioon jokaisen maan BKT erikseen. Ja tämä indikaattorin painoarvon pitää olla erittäin tärkeä silloin, kun varoja jaetaan. Yhteisrahoituksessa me emme tue tätä 4 prosentin tasoa. Meidän mielestämme tason pitäisi olla 7 prosenttia. Siinä on kyseessä summa, joka voidaan siirtää kahdessa vähimmäisosassa. Lisäksi kun puhutaan ekologisesti mielenkiintoisesta alueesta, täytyy soveltaa tätä eri tavoin. 3 prosenttia 20 hehtaarin aste ja 7 prosenttia suuremmille peltoaloille kuin 20 hehtaaria. Lisäksi täytyy tehdä ero vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välillä, koska uudet jäsenvaltiot tarvitsevat lisätukea koko Euroopan unionissa. Kastelu on oleellista, kun pyritään lisäämään tuotantoa Romanian kaltaisissa maissa. Kiitoksia kovasti. Puheenjohtaja. Kiitoksia. Seuraavaksi Portugalin edustaja Baptista. Obrigado, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme samaa mieltä ja tuemme YMPn uudistuksen tavoitteista. Meidän siis pitää varmistaa elintarvikevarmuus ja toimia aktiivisen maanviljelyn puolesta kansalaisten hyväksi ja varmistaa kunnollinen maankäyttö ja hallinnointi. Meistä on myös tärkeää tukea ihmisten työpaikkoja. Nyt kuitenkaan ei vielä riitä, että sanomme, että olemme puolesta. Meidän pitää hyväksyä myös oikeat toimenpiteet niin, että tämä kaikki myös käytännössä toteutuu. Tämän takia haluamme onnitella herra Kapulos Santosta hänen mietinnöstään. Hän on ollut varsin rohkea mielestäni siinä, miten hän on tehnyt tämän ehdotuksen ja miten hän ehdottaa, että niitä myös täytäntöön pantaisimme näistä Euroopan tasolla tarvitaan kunnollista tukea viljelijöille. Me tarvitsemme myös lähentymistä ei alhaisemmalle tasolle, vaan pitäisi ottaa huomioon Euroopan keskiarvo. On erittäin tärkeää, että on aitoa äh, lähentymistä. Elintarviketuottajia tarvitsee tukea niin paljon kuin vain mahdollista niin, että pystyvät jatkossakin tuottamaan elintarvikkeita ja harjoittamaan maataloutta. Haluaisin ottaa esille yhden kysymyksen, joka liittyy vihreyttämiseen. Mitä meihin tulee, vihreyttäminen on tärkeä toimenpide. Meidän täytyy varmistaa, että maatalous on ympäristöystävällistä. Se on aivan olennainen seikka kuitenkin. Vihreyttämisessä täytyy ottaa huomioon E, erilainen tilanne jäsenmaassa toisen. Erityisesti pitäisi ottaa huomioon erityispiirteet Välimeren maissa, ja tässä puhun aivan erityisesti kastelusta. Välimeren maat eivät voi säilyttää tyydyttävää maataloustuotannon tasoa ilman että annetaan tarvittavaa tukea myös kastelupuolelle, joten vihreyttämisessä täytyy toimia niin, että toimitaan rohkaisevasti eikä rankaisupohjalta. Pahoittelemme kuitenkin yhtä asiaa. Komissiolla ei ole mitään erityistä päivämäärää vielä koskien maksuille, tai annetaan eri maille. Kiitos. Inga, bardzo pana przepraszam za zmianę kolejności. Bardzo proszę. Vielä kerran pahoittelen nyt, saatte puheenvuoron. Begrüßen im Europäischen Parlament. Niin, äh, hyvät ystävät, äh, vielä kerran oikein äh, tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin, ei ainoastaan konservatiivien puolelta, vaan myös meidän puoleltamme. Niin haluaisin puhua tästä vihreyttämisestä, koska se on mielestäni tämän uudistuksen kaikkein tärkein lähtökohta. Ja se on myös uusi perusta maksuille, eli siis se julkista rahaa julkisille toimille. Sen täytyy olla kaiken tuen pohja. Me halu, jos haluaa, että tämä vihreyttäminen on joustavaa tai että se on täysin vapaaehtoista, niin silloin vaarannetaan maksut ensimmäisestä pilarista sen vuoksi, että silloin täytyy myös saada rahaa tähän politiikkaan ja se on mahdollista vain uusien perusteluin. Ja me seisomme tässä komission ehdotuksen takana. Sanon myös hyvin selvästi, että me tarvitsemme oikeudenmukaisempaa jakoa Euroopassa. Se on ihan peruslähtökohta, sen takana mekin seisomme, mutta me tarvitsemme parempaa jakoa myös pien- ja suuryrittäjien kesken. Siihen meidän täytyy vielä tämä uudistus saada laajennettua ja me olemme aina puhuneet sen puolesta, tässä parlamentissa, että me kannatamme eh, ylärajaa tai tällaista kattoa. Ei ole mitään järkeä, että yrityksille vaan annetaan enemmän ja enemmän rahaa. Tähän tarvitaan eh, loppu. Me tarvitsemme rahaa myös pienemmille yrityksille. Ja mitä tulee toiseen pilariin, me kannatamme sitä, mitä esittelijäkin sanoi, eli vähintään 30 prosenttia maksuista määriteltäisiin ympäristöohjelmille. Tämä täytyy olla yhtäläistä koko Euroopassa ja vain silloin me voimme johdonmukaisesti toimeenpanna tämän kaikissa jäsenvaltioissa, se kirjataan paperille. Me tarvitsemme toisessa pilarissa, emme tarvitse ainakaan sitä, ja se on tämä tällainen lopettamismaksu. Me emme anna julkista tukea sillä, että ostamme maanviljelijät pois tuotannosta. Ja sama koskee riskivakuutusta. Se ei kuulu toiseen pilariin, se kuuluu ensimmäiseen pilariin omana toimenaan tai erityisohjelmaan. Minä tuen herran Tonin ehdotuksia. Me tarvitsemme markkinajärjestelmää ei ainoastaan sokerille ja viinille, vaan myös monille muille. Ja sen vuoksi minä kehottaisinkin kansallisten parlamenttien kollegoita miettimään vielä uudelleen maitoa. Maitokriisi on tehnyt selväksi sen, että me tarvitsemme yhteisen markkinajärjestelmän maitokiintiöjärjestelmän lisäksi, koska muuten meillä tilanne maitomarkkinoilla vain pahenee. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, muutetaan tässä nyt vähän sääntöjä. Kolme kansallisten parlamentin edustajaa ja yksi Euroopan parlamentin edustaja. Haluaisin vielä kerran pyytää teitä todella pysymään kahden minuutin puheajassa, että kaikki voivat käyttää puheenvuoron. Luxemburgin edustaja seuraavana. Olkaapa hyvä. Yksi euh, puheenjohtaja. YMP korostaa enemmän tätä ympäristöpuolta, noin 7 prosenttia pinta-alasta on ekologisesti erittäin tärkeä. Herra Kristensen äsken ehdotti, että jäsenvaltio voisi vähentää tätä määrää 3,5 prosenttiin, jos olisi muita lisä, täydentäviä toimia, joita lisätään tähän. Itse asiassa 7 prosentin osuus tuntuu aika korkealta. Olemmekin sitä mieltä, että tähän liittyvät kriteerit pitäisi, niitä pitäisi edelleen täsmentää. Tietysti pitäisi toim- ottaa huomioon suurempi maatalouspolitiikan vihreät, niin se on perustavoite. Puheenjohtaja voi sitten antaa viimeisimmät tiedot neuvottelusta, joita käydään tästä seitsemästä prosentista koskien ekologista, suurta ekologista arvoa liittyviin sisältäviin alueisiin. Bardzo dziękujemy. Pan poseł. Kiitoksia. Edustaja Peters seuraavana. Voorzitter, dank u wel. Uh, ik wil even gebruik maken. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä haluan hyödyntää tätä kahta minuuttia ja puhua vihreyttämisestä. Maatalous käyttää paljon maaseutualuetta ja maaseudun laatu taas liittyy tähän aivan suoraan. Haluaisin puhua myös maaperän ongelmista. Ja muutama esimerkki tästä osoittaa juuri sen, että maa, seudun tilanne on erittäin huono. Meidän täytyy vahvistaa sitä, jotta voidaan siirtyä kohti kestävää eurooppalaista elintarvike- ja maatalousmallia, joka voi tarjota riittävän ja laadukkaan elintarviketuotannon. Kestävä maatalous joutuu ottamaan huomioon maan ekologisen tuottamiskyvyn ja jotta tämä mahdollistaa, meidän täytyy ottaa huomioon vapaiden markkinoiden tilanne ja siitä syystä tarvitsemme vahvaa maatalouspolitiikkaa, jossa on riittävästi varoja. Flaminkielinen parlamentti ottaa erityisesti huomioon myös Flanderin maatalouden, jota täytyy vahvistaa silloin kun paineet ovat erittäin suuret ja varsinkin maatalousmaan hinta on äh, noussut voimakkaasti. Meidän mielestämme tällaisten alueiden huomioon ottaminen on puutteellisesti esillä tässä ehdotuksessa. Meidän täytyy myös ottaa se siis paremmin huomioon. Ja kun nyt päästään vihreyttämiseen, niin Flandrin parlamentti tukee täysin Euroopan komission pyrkimyksiä kohti kestävämpää maataloutta ja pitää 30 prosentin tasoa suorissa tuissa askelina hyvään suuntaan, jolla päästään kestävämpään ekologisempaan maatalouteen. Tämän pyrkimyksen täytyy, tämä pyrkimys täytyy toteuttaa mahdollisimman tehokkaalla tavalla niin, että otetaan huomioon ympäristönäkökohdat ja biologinen monimuotoisuus. Tehokas vihreyttäminen vaatii paljon joustavuutta, kun toteutetaan vihreyttämispolitiikkaa. Me haluamme, että Eurooppa asettaa tavoitteensa korkealle ja ottaa huomioon maat ja alueet ilman, että kuitenkaan hallinto vaatimuksia monimutkaistetaan niin, että joustavuus säilyy. Näin ollen voidaan tarjota lisäarvoa, kun vihreytetään maaseutua ja tehdään maataloudestamme kestävää ihan ylipäätään. Puheenjohtaja, kiitoksia siitä, että pitäydytte puheajassa. Ja seuraava puhuja. Hollandia, pan poseł z Holandii, bardzo proszę. Ja, goedemiddag. Eh, niin, eh, minä puhun Alankomaiden parlamentin nimissä ja haluaisin painottaa seitsemän asiaa näissä toimenpiteissä. Ensinnäkin se, että että maanviljelijän äh, markkinavoimia täytyy vahvistaa niin, että he saavat rehellisen hinnan tuotteistaan. Alankomainen parlamentti pitää tärkeänä myös tutkimusta ja innovaatiota ja sitä haluammekin painottaa. Alankomainen parlamentti hyväksyi ehdotuksen, että 10 prosenttia yhteisestä maatalouspolitiikan varoista, noin 30 miljardia, äh, sijoitetaan tutkimukseen ja innovaatioon. Kolmas tärkeä asia on, että pilarissa yksi otettaisiin siihen mukaan nämä vihreät toimenpiteet, kuten esimerkiksi luonnonhallinta ja kesanto. Ja sitten neljänneksi me emme halua, että tämä tuki, joka annetaan, että se liitettäisiin tuotuntoon, koska se olisi askel takaisinpäin. Viides asia, jota haluaisin painottaa, on se, että kaikki ne toimenpiteet, mitä, mihin ryhdytään, niin pitäisi katsoa, miten se vaikuttaa kehitysmaiden maanviljelijöiden tilanteeseen. Me haluaisimme tässä asiassa vaikutusten arvioinnin. Kuudes asia koskee sitä, että meidän on välttämättä jaettava uudella tavalla varat. Olemme ymmärtäneet, että jotkut maat saavat enemmän kuin toiset, joten tässä tämän täytyisi olla yhtäläisempää. Alankomaat maksaa 8 prosenttia enemmän kuin muut rikkaammat maat, joiden täytyy myös maksaa. Ja meidän mielestämme tämä ei ole oikeudenmukaista ja me haluaisimme, että tämä arvioitaisiin uudelleen. Ja sitten viimeisenä asiana puheenjohtaja, haluaisin painottaa sitä, että Alankomaiden parlamentti kannattaa sitä, että äh, byrokratia hallinnollista kuormitusta rajattaisiin mahdollisimman paljon. Äh, eli yksinkertaisuus on oikean asian äh, tunnusmerkki. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja seuraavaksi komission varapuheenjohtaja. Maatalouskysymyksistä vastaava mm, rouva Polsen. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ja tervetuloa tänne myös kansallisen parlamentin jäsenet. Ennen kaikkea työstän maaseutuohjelmaa ja otan siitä erityisiä osioita esille. Ensinnäkin haluan kiittää erityisen paljon edustaja Kapula Santosia, koska hän on ollut valtavan tarkkaan, ottanut huomioon eri näkemyksiä, joita meillä muilla varjoesittelijöillä on ollut esimerkkinä. Nyt tekstissä on mukana sekä parlamentin että neuvoston puolelta on eläinhuolto vaihtoehtona näiden prioriteettien joukossa. Olen siitä erityisen iloinen. Lisäksi maaseutumatkailu on otettu mukaan mutta te, jotka työskentelette kansassa parlamenteissa, niin olkaa niin hyvät, kun me olemme jatkuvasti puhuneet ympäristökysymyksistä täällä ja on itsestään selvää, että on aivan äärimmäisen tärkeää meidän selviytymisellemme ottaa se huomioon, niin me haluamme säilyttää elävän maaseudun, mikä taas on ennakkoedellytys elävälle maas, maanviljelykselle. Ja siitä syystä maaseutuohjelmassa meidän täytyy ottaa huomioon se, että jotta maaseutu olisi elävä, meillä täytyy olla sekä taloudellisia, yhteiskunnallisia, kuten myöskin kulttuurimahdollisuuksia siihen, että voidaan luoda hyvä elämä sekä viljelijöille että näiden perheille, kuten myös kaikille muille, jotka asuvat maaseudulla. Siitä syystä on äärimmäisen äärimmäisen tärkeää, kun keskustelemme toisesta pilarista ja maaseudusta, että emme unohda sitä, että elävä maaseutu on ennakkoedellytys ja silloin siihen täytyy sisällyttää muutakin kuin maanviljelys ja metsähoito. Kiitoksia. Bardzo dziękujemy pani poseł, a teraz pan poseł Pupi. Kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Kopis. Ačiū kollegoms Euroopan parlamentin nariams, gerbiami kollegos nacionalinių parlamentų. Kiitos e, esittelijälle. Kiittäisin, kiittäisin myös Euroopan parlamentin kollegoita. Me puhumme tänään monista eri tärkeistä asioista ja me tuemme niistä suurinta osaa yhteisessä maatalouspolitiikassa, mutta mitä tulee tähän vihreyttämiseen, niin eh, meidän täytyy puhua vihreyttämisen lisäksi maanviljelijöiden tuloista. Ja nämä suuret tuet esimerkiksi eivät ole yhtäläisiä. Liettuan, Latvian ja Viron maanviljelijät, me olemme eh, yhdessä tästä puhuneet. Nämä toimenpiteet eivät riitä toim, tukitoimia tarvitaan myös suorien tukien tasaamiseen. Tänään on myös puhuttu maa talouspinta-alasta. Maatalousala meidän maissamme oli kansallistettu monta kymmentä vuotta. Nyt eh, nämä pinta- tai maanviljelyalat on, on palautettu eh, takaisin 2,6 miljoonaa hehtaaria. Ja kysymys kuuluukin nyt, millä tavalla nyt eh, lasketaan suorat tuet näille alueille – varsinkin ajatellen maaseudun kehitystä. Maaseudun kehityksessä meillä on hieman erilaisia tavoitteita ja sen vuoksi rahoitusta ei saa missään nimessä leikata. Vanhoissa jäsenvaltioissa maaseudulla on lähes täydellinen infrastruktuuri. Siellä käytetään uutta teknologiaa ja niin edelleen, mutta uusissa jäsenvaltioissa tilanne ei toden totta ole tällainen. Me emme voi puhua tästä samana päivänä. Ja me emme kykene näitä tavoitteita toteuttamaan ilman tarpeellista rahoitusta. Ja sen vuoksi meidän on neuvoteltava näistä asioista edelleen, erityisesti suorista tuista. Siihen pitäisi saada paremmat ratkaisut. Kiitoksia. Ja nyt seuraavaksi puheenvuoron Suomen edustaja. Olkaapa hyvä. Uh, thank you. Äh, Mr. President. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Komission ehdotukset ja parlamentin mietinnöt YMPn uudistuksesta ovat hyvä neuvottelupohja kuitenkin ehdotuksia täytyy parantaa ja yksinkertaistaa. Suomelle on erittäin tärkeää, että edelleenkin voidaan antaa tukia liitettynä se tuotantoon. Me tarvitsemme Suomen tapauksessa yli 10 prosentinkin, koska se on tehokas tapa säilyttää tuotantoa meidän oloissamme. Vihertämissääntöjä pitää olla yksinkertaisia ja toimivia. Nyt ne eivät sovi meidän pohjoisiin olosuhteisiimme Täytyy ottaa huomioon eri maatalousolosuhteet jäsenvaltioissa ja liittää tämä toisen pilarin toimiin, jota käytetään pitkälti meidän maassamme. 100 prosenttia maatalousalueestamme on tällä hetkellä luonnonhaitta-aluetta. Jatkossakin näin pitää tämä nähdä. Me tuemme yhteisiä biofyysisiä indikaattoreita näille alueille. Ei ole mitään muuten ei voida ottaa huomioon lyhyttä kasvukautta esimerkiksi, eikä voida luottaa vain investoihin, joita viljelijät tekevät. Mm, maaseututukea pitäisi maksaa samalta kuin tähänkin mennessä etukäteen. Suomi ei pidä sitä, että sokerikiitot poistetaan. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että viimeinenkin sokeritehdas häipyy Suomesta. Kiintot pitäisi olla voimassa vuoteen 2020 saakka jopa jälkeenkin. YMPn uudistaminen, yksinkertaistaminen vahva prioriteetti, se pitää pitää mielessä koko reformin ajan. Suomelle on myös erittäin tärkeää säilyttää tämä hetken yhteisrahoitusmahdollisuus. Tämä on 25-75 prosenttia maaseutukehityksessä. Suomi käyttää paljon yhteisrahoitusta maaseudun kehittämisessä, jotta tämä liittyy esimerkiksi ympäristöohjelmiin. Sitten vielä olemme pitkä, paljon puhuneet yhdestä asiasta. Kaik, kaikkien elintarvikeketjun osien pitäisi voida hyötyä markkinatilanteessa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa seuraava edustaja. Ja Esimies, hyvät kollegit. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Täällä on ilo saada kuulla siitä, että hyvin monet teistä ovat ymmärtäneet sen, että meillä Baltian maissa on kaikkein suurin huoli, joka koskee suorien tukien suurta vaihtelua eri jäsenvaltioiden välillä. Toivon, että teidän apunne avulla tämän ajanjakson aikana voimme muuttaa sen samankaltaisemmaksi ja poistaa kaikkein suurimman epäoikeudenmukaisuuden, joka tällä alalla on. Toinen asia on se, että haluaisin Viron puolelta ottaa esille aktiivisiin viljelijöihin liittyvät ongelmat. Komission suunnittelema asetus mahdollistaa meidän mielestämme sen, että voidaan aivan loppumattomiin jatkaa jatkaa tuen myöntämistä sellaisissa tapauksissa, joissa mitään hyötyä ei ole yhteiskunnalle tai maaseudulle. Haluaisin ottaa esille sen, että kaikkien muutosten tulee aiheuttaa myös yhteiskunnallista etua. Ja esimerkiksi silloin, kun ne liittyvät biomassan äh, keräämiseen.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 No se, mitä minä nyt sanon, ei ole mitään uutta. Olen tämän maininnut jo useaan kertaan, kun aikaisemmin olemme puhuneet aiheesta. Ja olen samaa mieltä Latvian puhujan kanssa. Tässä puhutaan ihan selkeästä syrjinnästä ja se liittyy liittyy siihen, että suorien tukien järjestelmä on hyvin epätasapainoinen. Me olemme kuulleet täällä vetoomuksia, että meidän tulee olla realistisia tässä kysymyksessä. Ja että täällä on jäseniä, jotka sanovat, että voidaan, pitäisi olla realistisia, mutta jos on kysymys pelkästä rahasta, niin silloin olisi ehkä helpompi hyväksyä tämä vetoomus, mutta kysymys ei ole vain ja ainoastaan rahasta, vaan kysymys on oikeudenmukaisuudesta, oikeuksista, uusien jäsenvaltion valtioiden oikeuksista, koska niitä ihan selkeästi syrjitään, mitä tulee näihin oikeuksiin. Tämä koskee nyt syrjimättömyysperiaatetta. Ja kysymys on siitä, mistä maasta tulee, jos tulee Puolasta, Latviasta, Liettuasta ja niin edelleen. Eihän tässä lähdetä mistään objektiivisista määritellyistä kriteereistä, vaan tämä kaikki liittyy siihen, että on kansalainen jossain tietyssä jäsenvaltiossa. Ja tämä mielestäni ei ole millään muotoa hyväksyttävissä. Tämä ongelma on täällä mainittu jo jokuseen otteeseen, enkä ole kuullut mitään kunnollista argumenttia, jolla äh, voitaisiin vastata tähän että uusia jäsenvaltioita syrjitään. Ei meillä voi olla tällaisia periaatteita. Ne ovat ihan ristiriidassa perustamissopimuksen kanssa. Se, että yksi saa enemmän sen vuoksi, että aikaisemmin sai enemmän, ja joku saa vähemmän sen vuoksi, että aikaisemmin hekin saivat vähemmän. Historialliset kriteerit ovat syrjiviä ja ne rikkovat perustamissopimuksen periaatteita, eikä, eivätkä ne ole millään muotoa puolustettavissa. Sen vuoksi meidän on löydettävä uusi ratkaisu, joka olisi mahdollista toteuttaa poliittisesti, mutta joka olisi ennen kaikkea perustamissopimusten määräysten mukainen. Ei meillä voi olla vallalla sääntöjä, jotka eivät noudata perustamissopimuksen sääntöjä. Se Wojciechowski jest prawnikiem. Niin, haluaisin lisätä sitä, että Wojciechowski on myös juristi ammatiltaan. Seuraavaksi edustaja Hofken Saksan edustaja, olkaapa hyvä. Pani posu. Pani poseł, bardzo ja, przepraszam. Vielen Dank. Ich <laughs> bedanke mich ganz herzlich äh, für die Arbeit äh, der Kiitos, äh, kiitän kollegoiden työstä. Ensinnäkin minusta meidän kaikkien pitäisi yhdessä taistella sen puolesta, että saamme vahvan maatalousbudjetin sekä ensimmäiselle että toiselle pillarille. Minä puhun siis Saksan liittoneuvoston nimissä. On erittäin tärkeää, että me yhdessä saamme tässä hyvän ratkaisun, koska olen täysin vakuuttunut siitä, että Euroopan tulevaisuus liittyy hyvin pitkälti siihen, että me saamme vahvan maatalousbudjetin, jolla voimme myös tukea maaseutua. Toisekseen me tuemme, kuten aikaisemminkin, maatalousasioista vastaavaa komission jäsen Cholosta. Mitä tulee ensimmäiseen pilariin, me olemme tehneet hyvin konkreettisia ehdotuksia siihen ja edust, olemme edustaja Kapulos Santosille hyvin kiitollisia siitä, että hän on ottanut ne mukaan. Ja äh, että hän on ottanut mukaan tämän valkuaisaine kasviviljelyn ja myös nämä maatalouteen liittyvät äh, ympäristötoimet, joista Linda kollegani täällä vielä puhuu enemmän. Minustani on Herra Dontanin äh, mietintö on myös todella tärkeä, koska meidän täytyisi olla tietoisia siitä, että tämänhetkisissä hetkisissä tilanteessa on käynyt ilmi, miten tärkeää on miettiä myös tiettyjä säätelyn purkuja. Ei välttämättä vain äh, rahoituksessa, vaan se koskee myös yhteistä markkinajärjestelmää. Ja tämän puhui jo täällä sokerista ja muista aloista, muista äh, markkinajärjestelmistä ja sanon, että niistä on tärkeää pitää kiinni vuoteen 2030. Ja ajattelen niitä dramaattisia kehityskulkuja, mitä on tapahtunut maa, maitosektorilla, niin meidän täytyy löytää uusia ratkaisuja ja sen vuoksi meidän tulisikin pyytää komissiota huomioimaan tämä todellinen tilanne. Eli tämä on monissa jäsenvaltioissa se kaikkein tärkein tulolähde ja sen vuoksi komission on tehtävä uusia ehdotuksia. Sitten toisesta pilarista on tärkeää, että toinen pilari on myös vahva eikä ole kovinkaan eh, hyvä lähteä tukemaan tätä ajatusta siitä, että saisi lopettamistukea. Valvonnasta toki eh, se on tärkeä kilpailuvaltti. Kaikki maat, kaikki jäsenvaltiot, eh, niiden pitäisi pyrkiä täyttämään vaatimukset hyvin samalla tavalla ja se koskee myös valvontaa. Me haluamme byrokratian purkua ja yksinkertaistamista, mutta se ei saa tapahtua kilpailu, oikeudenmukaisen kilpailupolitiikan äh, kustannuksella niin, että ne, jotka äh, täyttävät kaikki säännöt, äh, joutuvat heikompaan asento, asemaan kuin ne, jotka ei näin tee. Mielestäni on tärkeää, päättää maatalouspolitiikasta nopeasti, koska me emme minun mielestäni voi odottaa vain näitä taloudellisia päätöksiä. Sellainen maa kuten Saksa, me emme enää selviä, me emme kykene pitämään kiinni meidän aikataulustamme, ellemme me saa tätä ohjelmaa ajoissa itsellemme esiteltynä. Ja sen vuoksi eh, meidän täytyisi voida vaikuttaa myös rahoitusnäkymiin maataloussektorin puolelta. Dziękuję w sprawie przyjęcia budżetu. Kiitoksia. Kun puhutaan budjetissa, niin-, niin tietysti voitte kääntyä myös liittokansleri Merkelin puolen. Ja sitten seuraava edustaja. Pan poseł Paulo... Paolo Russo seuraavana. Parlament włoski. Italian parlamentista. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Äh, itse asiassa kaksi kysymystä, jos sopii. Ensimmäinen niistä koskee sitä, että minulla on ollut aiemmissa tilaisuuksissa mahdollisuus luonnostaa tätä kysymystä. Se liittyy ymp pehen ja siihen malliin, jonka haluamme rakentaa Euroopassa – joka on kehittymässä. Ja kun puhutaan siitä, millä tavalla parlamentti on painottanut näitä kysymyksiä jo monta kertaa aiemminkin, kun on puhuttu tasaveroisista mahdollisuuksista, niin sitäkö me haluamme vai sellaista tilannetta, jossa Eurooppa unohtaa historiansa ja perintönsä. Hehtaarialat ovat tietysti sinänsä tärkeitä, ja kun puhutaan BKTstä ja tuotannosta, jotka ovat mitattavissa, kuten myöskin tasapainosta perinteiden ja nykyajan välillä, otetaan huomioon tilanne, jossa kunnioitetaan riippuvuutta ja samalla mie- mielikuvitusta. Mutta nyt ollaan menossa kohti harmonisointia ja yhdenmukaisuutta. Ja jos totean, että ympäristöulottuvuus luonnollisestikin on keskiössä tämänhetkisessä YMPssä. Kuitenkin meillä on perinteisiäkin viljelymenetelmiä, kuten Välimeren alueella, vaikkapa oliivit, oliiviöljy Usein minä, minä ymmärtän sitä, että Eurooppa on manner, suuri sellainen. Alueet vaihtelevat voimakkaasti. Ja siitä seuraa myös se, millä tavalla ihmiset käyttäytyvät, mitkä ovat perinteitä. Ja YMPllä on edessään nyt hallinnollinen kriisi sekä poliittisesti että toimielimisesti katsoen. Minun mielestäni YMPn ei tulisi aiheuttaa lisäjännitteitä eikä johtaa siihen, että unohdetaan sellaiset alueet, jotka ovat kaukana arkipäivän elämästä. Tämä aiheuttaa vain lisää euroskeptisismia. Meidän täytyy jatkaa solidaarisuuden puitteissa. Täytyy muistaa ne tuhannet viljelmät, jotka ovat investoineet vaikeina aikoina, jotta voitaisiin parantaa tuotannon laatua. Ja nythän meillä on täysi jäljitettävyys. Głos Lord Cameron. Bardzo proszę. Lord Cameron, seuraavana olkaapa hyvä. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin olen hiukan jäävi viljelijänä. Toivottavasti hyväksytte kommentteja tässä kontekstissa. Minun valiokuntani uskoo, että jos suuria summia rahaa menee veronmaksajalta viljelijöille, silloin meillä täytyy olla ympäristöehdot kunnossa. Ja olisi absurdia, jos tällaista ehdollisuutta ei perustettaisi alueellisiin kriteereihin ja ehkä äh, se, mitä John Lyon, Lyon sanoi, oli par, paras kommentti. Ja myös menneisyydessä viljelijä oli jo aika, oli ottanut huomioon ympäristökysymykset eikä kuitenkaan ottanut huomioon prosenttiosuuksia, jotka liittyvät uuteen vihertämissuunnitelmaan. Kuitenkin minun valiokuntani uskoo, että jos me haluamme säilyttää EUn maatalouden kilpailukyvyn, joka on erittäin tärkeä asia meille, meidän pitää hitaasti pistää hiukan enemmän rahaa pilariin kaksi eikä pilari ykköseen tämä ei koske vähemmän suotuisia alueita, jotka tarvitsevat kaiken tämänhetkisen tukensa, mutta meidän täytyy rahoittaa enemmän tällä vuosisadalla laajempaa maaseututaloutta, enemmän työpaikkoja viljelysperheille ja hyvän, hyvän internetyhteyden kautta etäisyyksien ei enää pitäisi olla mikään ongelma. Mutta me tarvitsemme innovointia, monimuotoistamista, pientuotantoa, parempaa ympäristönhoitoa. Kaikki voidaan saavuttaa, jos rahoitetaan kunnolla pilari kakkonen. Mielestäni sen pitäisi olla tällainen taloudellinen väline ennen kaikkea. Kuitenkin minun valiokuntani uskoo, ja tätä ei ole vielä tänään mainittu, että meidän täytyy suojella viljelijöitä tavallaan äh, sääolosuhteilta, hintavaihteluilta. Afrikassa heillä on vakuusjärjestelmät, joka palkki on 5 prosenttia siementen kohdalla esimerkiksi ja premium maksetaan puoleksi, viljelijän puoleksi tuot, välittäjän kautta. Nämä suunnitelmat ovat tulossa varsin suosituiksi Afrikassa ja me toivomme, että pitkällä aikavälillä EU voisi auttaa helpottamaan saamaan aikaan tällaisen järjestelmän voimaan täällä Euroopassakin. Kiitoksia. Seuraavaksi komission edustaja. Ei, vaan Euroopan parlamentista Ulrike Rodista. Hm, niin, pyytäisin, että pitäytyisitte äh, näissä, tässä järjestyksessä, eikä tällä tavalla vain mielivaltaisesti, koska minä olin ihan alussa ilmoittautunut ja aika outoa, että minä nyt vasta saan puheenvuoron. No, minusta tällainen ei passaa kyllä mitenkään. No, nyt sitten asiaan. Haluaisin varoittaa kaikkia tässä tilassa. Komissio se, että komissio on ehdottanut äh, tätä esitystä, joka meillä on tässä pöydällämme, se liittyy siihen, että yhteiskunta ja parlamenttien eh, enemmistöt eivät ajattele maatalousvaliokunnan asioita, vaan että että meidän, me osallistumme maanviljelijänä Euroopan 2020-strategiaan ja sitten se olisi ihan ok, että 30 prosenttia suoramaksoja ja, ja olisi ok ja että me pyrkisimme monimuotoistamaan viljelyämme ja että meillä olisi näitä tällaisia luomualueita. Kysymys vain kuuluu, miten me teemme tämän ja sopiiko tämä kaikille samalla tavalla ja tästä me tarvitsemme luettelon. Ja varoitan kaikkia uskomasta siitä, että jos me emme tee sitä, vaan sanomme, että ei ole mahdollista ja että parlamentin enemmistö ja nämä 58 miljardia, jonka me haluaisimme asetettaisiin budjettiin nettomaksajat, ovat sanoneet hyvin selkeästi, että he haluavat leikata EUn budjettia ja sanon nyt hyvin selkeästi, että tämä tulee tapahtumaan ensisijaisesti maatalousbudjetista, kohesio- ja rakennerahastoista. Sen vuoksi meidän tulee yhdessä taistella sen puolesta, että saamme järkevät mahdollisuudet ja sen me saamme vain, jos me ilmoitamme olevamme valmiita osallistumaan eh, tähän, emmekä vain odota, että me saamme tuosta noin vaan ter- hyviä elintarvikkeita, että esimerkiksi huolehdimme ilmastonmuutoksesta. Ja sitten capping, tämä yläraja, siitä on äänestetty jo useaan kertaan sekä valiokunnassa että koko parlamentissa. Konservatiiviryhmät haluaisivat sen poistaa että sitä ei olisi lainkaan maatalousbudjetissa sillä tavalla, että 75 prosenttia minun kollegoistani koko parlamentissa äänestivät Scappingin puolesta eikä sitä, että se poistettaisiin. Sen vuoksi minä sanonkin, että meidän täytyisi pyrkiä muotoilemaan capping sellaisella tavalla, että sillä olisi jotain järkeä. Ja että äh, Kapolos Santoksen mietinnössä esimerkiksi tällaiset äh, tällaiset äh, osuuskunnat, joissa on paljon maanviljelijöitä yhdessä, että he eivät pyrkisi hyötymään tästä käpingistä. Ja sitten mitä tulee byrokratian poistamisesta, me tarvitsemme valvontaa, mutta se mitä me emme tarvitse on valvonnan valvontaa. Ja sen vuoksi pyytäisin kaikkia kansallisia parlamentteja omilla sektoreillaan katsomaan, voitaisiinko tätä valvontaa hoitaa jollain muunlaisella tavalla niin, että se ei kaksinkertaistu. Toisesta pilarista ei tarvitse varmastikaan sanoa, että sitä on vahvistettava. Meidän on huolehdittava siitä, että meillä on hyvin vahva toinen pilari ja tehdyt ehdotukset ovat minun mielestäni hyväksyttäviä ja tuettavia, mutta niitäkin voidaan vielä parantaa. Kiitoksia. Niin. Pahoittelen sitä, että tässä nyt on pyritty vähän suosimaan vieraita. Ja seuraavaksi maatalousvaliokunnan puheenjohtaja. 10. roku, więc od ogłoszenia komunikatu w sprawie przyszłości wspólnej e, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. YMPstä tiedottaminen ja e, on ollut tärkeää ja me odotamme sitä Puolassa, että näitä maksuja tasapäistettäisiin Euroopassa Vaikuttaa siltä, että ratkaisu ei ole liittävästi niin, että maksut saataisiin tasattua. Se meidän mielestämme on kielteistä ja, ja Puola haluaa kertoa teille siitä, että se on huolissaan siitä, että yksinkertaistamista ei riittävästi, maksut ovat kovin erilaisia. Ja näin ollen syrjitään tiettyjä jäsenvaltioita ja objektiivisia kriteereitä ei käyttä varojen jakoon, vaan tässä hyödyntä niin sanottuja historiallisia kriteereitä. Ja pohjataan ne niihin varoihin, joita on aiemmin saatu. Komissio on myös ehdottanut tiettyjä erojen pienentämisiä, mutta se on kuitenkin säilyttänyt tämän historiallisen periaatteen, joka meidän mielestämme on epätasa-arvoinen. Puolan parlamentti on sitä mieltä, että tämä johtaa loppujen lopuksi aivan räikeän epätasapainotilaan eri viljelijöiden välillä Euroopan unionissa. Varsinkin sillä syrjitään uusia jäsenvaltioita, mukaan lukien Puola. Näin ollen se, että tällainen epätasa-arvoinen järjestelmä säilytetään, on epäoikeudenmukaista. Siitähän täällä puhuttiin. Täällä puhuivat eri henkilöt tästä. Se johtaa siihen, että meidän pitäisi saada aikaiseksi tilanne, jossa Euroopan unionin sopimuksen mukaisesti viljelijöitä ei syrjittäisi suhteessa toisiin viljelijöihin. Ja siinä rikotaan myös artiklaa 48 perustamissopimuksessa. Samalla voidaan ottaa huomioon ne erot, joita maatalous- ja maaseutuyhteisössä on. Ja artikla 39 kohta 2 perustamissopimuksessa. Tämä johtaa siihen, että Euroopan unionissa syrjitään tiettyjä jäsenvaltioita, ja näin ollen Puolan parlamentti vaatii sitä, että Euroopan parlamentti, Euroopan unioni varmistaa sen, että ketään ei syrjitä ja että Olemme myös maitokiintiöiden kannalla, koska niiden poistaminen johtaisi siihen, että tietyt viljelmät häviäisivät kokonaan. Myös sokerikiintiöt pitää olla olemassa, niitä täytyy jopa lisätä. niitä pitää lisätä 17 miljoonan tonniin asti. Se mahdollistaa sen, että voidaan varmistaa elintarviketuotanto Euroopan unionissa. Ja sokerimarkkinoiden uudistus ei ole ollut hyvä ratkaisu. Euroopan parlamentti sen hyväksyi. Ja vielä kysymys. Puheenjohtaja katkaisee. Ja vielä yksi lause, hyvä puheenjohtaja. Kun puhutaan maaseutualueen kehityksestä, meidän tulisi vielä analysoida tätä tilannetta, sillä meidän mielestämme tilanne ei tarjoa hyvää toimintapohjaa. Kiitoksia. Valitan. Jos me nyt pidennämme tällä tavalla näitä puheaikoja, niin jotkut eivät pääse ääneen ollenkaan. Nyt li- siirrytään puolentoista minuutin puheaikoihin, ei enempää. Espanjan edustaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Me puhumme sektorista, joka on todellakin strateginen, ajatellaan koko Eurooppa, on kyse elintarvikehuollosta ja niin edelleen. Tän, näin tässä taataan elintarvikevarmuus, omavaraisuus ja tässä taataan myös, että ihmiset pysyvät maaseutualueella. Minä itse tulen kylästä, jossa on alle 30 000 asukasta ja tietenkin meitä aivan erityisesti kiinnostaa, että säilytämme maantieteellisen alueemme, jossa elämme ja haluamme jatkossakin elää ja haluamme eh, hyvää elämänlaatua. Siksi on tärkeää, että säilytetään tämä Euroopan talousarvio tässä kohdassa. On kyse niin tärkeästä asiasta, että eh, näin korkea osuus jos tätä ei käytä, niin meidän pitää voida parantaa ympäristökysy- ympäristön tilaa ilman, että kuitenkaan kustannukset, kustannukset nousevat viljelijöille tai rajoitetaan mahdollisuuksia oikeudenmukaiseen tulotasoon tehtävästä, jonka he suutinkin suorittavat yhteiskunnalliseksi. on tärkeää, että tässä tehdään mahdolliseksi se, että otetaan mukaan nuoret toim- viljelijät ja siksi toiminnan pitää olla myös kannattavaa taloudellisesti uusi sukupolvi on aina ongelma ja meidän pitäisi toimia tässä asiassa. Meistä on myös tärkeää ma- markkinoiden sääntely niin, että ne antavat hy- on hyvät mahdollisuudet tuottajajärjestöille ja ammattijärjestöille ja pitäisi ryhtyä nopeasti automaattisesti markkinatoimiin, jotka mahdollistavat sen, että voidaan hoitaa elintarviketeollisuutta ja pitää poistaa myös liiallista byrokratiaa mahdollisuuksien rajoissa. Kiitoksia. Pan poseł Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Neumann. Valonia. Je suppose que vous voulez dire madame la députée. Varmaankin halusitte sanoa rouva edustaja. Niin, anteeksi pahoittelee puheenjohtaja. Niin, kun otan huomioon, mitä vähän aikaa on käytettävissä, niin haluaisin ottaa esille sen, että uuden YMP pitäisi ottaa huomioon markkinoiden sääntely ja lyhyellä aikavälillä täytyy jarruttaa viimeisen näitä sääntelyvälineitä, kuten vaikkapa maitokiintiötä, samalla ottaen huomioon kansainväliset säännökset, jotka asettavat ehtoja meidän maatalouspolitiikallemme tämänhetkisessä vetotilanteessa joka ottaa huomioon viennin, täytyy pohtia asiaa nimenomaan elintarvikeomavaraisuuden kannalta. Meidän täytyy tarkastella todellisia hallintovälineitä komission puolelta, esimerkiksi niitä välineitä, joita voidaan käyttää viljelijöiden puolelta, jotta nämä voivat yhdistää voimavaransa suhteessa markkinoiden kysyntään. Kestävyyden täytyy olla täytyy olla kaiken kattava periaate. Komission vihreyttämisen tähtävä aloite on tärkeä, vaikkapa tietysti sen laadullista puolta täytyy vielä parantaa. Muussa tapauksessa jäämme tämänhetkiseen tilanteeseen. 30 prosentin kohdalla johon liittyvät ympäristökriteerit täytyisi olla niin, että kaikkiin maksuihin liittyy yhteiskunnalliset ympäristönäkökohdat, jotka määritellään alue- ja paikallistasolla. Ja tämä mahdollistaa sen, että ylhäältä alaspäin ei oteta käyttöön sellaisia sääntöjä, joissa ei ole mitään järkeä. Kun puhutaan valtiotuesta, se täytyy jakaa epä- oikeudenmukaisella tavalla. Meidän täytyy tukea viljelijöitä niin, että nämä voivat saada perustukea jolla on tietty katto, joka ottaa huomioon viljelyn määrän. Lisäksi toiset ympäristötekijät, joissa on järkeä. Lisäksi maanviljelijöiden täytyy mennä pidemmälle, koska nämä ovat nimenomaan tämän siirtymäkauden keskellä. Ja tässä täytyy mahdollistaa se, että nämä voivat olla mukana, kun tarjotaan erityistukea esimerkiksi luomuviljelijöille ja suositan ja puolustetaan yhteistä perintöämme. Meidän täytyy ottaa huomioon myös kuluttajien ja tuottajien välinen suhde. No tätä nyt en syvennä sen kummemmin. Eli meidän täytyy ottaa huomioon tulevaisuuden näkymät ja meidän täytyy uskaltaa enemmän eikä saa jättää liikkumattomuudelle tilaa. Kiitoksia. Edustaja Stewart seuraavana. Right, sorry for the delay, Chairman. I will be... Anteeksi, olisinko myös puhunut kuitenkin lyhyemmin kuin jotkut muut, erityisesti eh, lyhyesti vihreyttämisestä. Nämä ympäristökohdennetut alueet, minulla on filmimateriaalia komissaarista, joka sanoi, että hän ottaisi maata tähän alueeseen, mutta ihmiset ovat nähneet tämän videon, mutta eivät ole nähneet mitään mustaa valkoista. Se pitäisi vahvistaa. Tämä on järkevää asia todellakin tehdä sitten, mitä tulee villukasvien monimuotoistamiseen. Tässä annetaan väärä tuloksia. Ei ole vihreää, että lisätään äh, torjunta-aineiden käyttöä, va- energian käyttöä. Kaikki tulee vaikuttamaan paljon enemmän pieniin viljelyihin eikä suuriin viljelytiloihin. Me emme tarvitse tätä ainakaan Isossa-Britanniassa ei meillä ole yksi, yhden kasvin viljelyä niin paljon. Ne, joilla on maata ympäristöohjelmissa, se pitäisi ottaa tällaisena monimuotoisena viljelykasvina huomioon. Joka tapauksessa kynnyksestä pitäisi nostaa paljon enemmän tässä asiassa. On sellainen ehdotus tullut näistä proteiinilajikkeista. Minua ei hämmästytä kun EU kieltää GM-kasvien viljelyn myös tarpeessa Tämä pitäisi kuitenkin kuulua EFA-han ja mahdollisesti tämä ei ole huono idea, mutta ehkä VTO tämän haastaisi. Nyt olen puhunut 1,40 sekuntia. Ottakaa mallia muut. Kiitos. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pani poseł Mekintoja. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Mäkin, McIntyre. Mean McIntyre. Sorry. Tarkoitatteko McIntyre? Chairman. I would like to focus on the Commission's proposed greening measures. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin keskittyä komission äh, vihrettämissä äh, pyrkimyksiin ja pidän hyvänä näitä tämänpäiväisiä kansallisten parlamenttien edustajien puheenvuoroja. Iso-Britanniassa on ollut erittäin korkeita edustajia, arvostettuja edustajia, jotka ovat myös laatineet hyvin hyviä raportteja aiheesta. Ei ole mahdollista, että meillä on tällainen yksi koko sopii kaikille ratkaisu ympäristökysymyksissä. Minä uskon, että YMJ-uudistuksessa jäsenvaltioiden pitäisi voida tehdä tällaisia räätälöityjä järjestelmiä sopimaan heidän omiin olosuhteisiinsa. Ympäristö, tällaiset säännöt on jo Isossa Britanniassa ja ne ovat ihan parhaita koko Euroopassa. Ja me olemme nähneet tässä jo uhkia, kun ollaan, maanviljelijät ovat osallistuneet näihin ympäristötoimiin. Ja tämä esimerkiksi satojen monimuotoistaminen on jo ollut ongelma. Ja esimerkiksi jos ajattelemme näitä eroja vaikkapa Suomen ja Italian välillä, niin voi jo todeta, että eivät tällaiset toimi. Aivan liian usein me näemme seurauksia tällaisista tarkoittamattomista pyrkimyksistä. Eli tämä lisäisi kustannuksia, se lisäisi byrokratiaa ja se tuhoaisi jo olemassa olevia hyviä ohjelmia. Ja me loppujen lopuksi vähentäisimme tuotantoa samanaikaisesti, kun olemme kaikki huolissamme elintarviketuotannosta. Bardzo dziękuję. Proszę pana posła Lidermana. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Liderman. Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Saksan liittovaltiot seuraavat hyvin tarkalla silmällä eurooppalaista maatalouspolitiikkaa ja haluavat olla mukana uudistamassa sitä Saksassa. Liitto, osavaltiot ovat ne, jotka toimeenpanovat nämä säännöt ja tuntevat myös seuraamukset niistä välittömästi. Me näemme paljon yhteyksiä näissä tavoitteissa. Me tarvitsemme kestävää, älykästä kasvua Euroopassa ja maaseudulla, mutta se ei merkitse sitä, että tämä komission viitoittama uudistustie olisi sellainen, jota noudatamme silmät kiinni hyvälaatuisten elintarvikkeiden kysyntä ja hyvälaatuisten raaka-aineiden kysyntä tulee koko ajan lisääntymään ja se on myös huomioitava YMPssä. Me tarvitsemme maataloutta, joka on tuottavaa ja vastuullista ja sellaisella tavalla huomioi ympäristön. Ja voi kysyä, että kuinka paljon, onko meillä varaa, kuinka paljon vihreyttämiseen meillä on varaa. Eli että maataloustuotetta ei pidä lisää säädellä ja rajoittaa. Ja tähän liittyy myös esimerkiksi nämä suorat maksut ja sitten myös tämä byrokratia, joka vain lisääntyy. 7 prosenttia maatalousmaasta annettaisiin tällaiseen äh, suojelualueeseen, niin ei ole mahdollista. Monet jäsenvaltiot näkevät, että tämä 7 prosenttia prosenttia on aika kriittinen. Enemmistö vaatii, että tässä pitäisi huomioida äh, myös jo maatalous, ympäristöohjelmissa olevat äh, Natura 2000-alueet ja myös äh, esimerkiksi val, valkuaiskasviviljelyssä olevat alueet. Sen lisäksi täytyy huomioida komission aikaisemmat säännöt jos vihreä merkitsisi sitä, että maanviljellä pitää olla yli 50 prosenttia äh, tähän tarkoitukseen. Mehän olemme juuri poistaneet tämän pakollisen kesantosäännön ja että nyt jälleen palattaisiin takaisin tähän äh, juuri näinä aikoina. Minusta meidän ei pitäisi ottaa tätä välinettä uudelleen käyttöön. Kiitos. Bardzo dziękuję. Czas na Wielką Brytanię. Pani poseł Ricci. Kiitoksia. Edustaja Rich seuraavana yhdistyneestä kuningaskunnasta. Thank you, uh, Mr. President. I greatly appreciate... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. On hienoa, että pääsen puhumaan täällä tänään ja kiitoksia siitä, että sain tällaisen mahdollisuuden. On tärkeää, että keskustelemme YMP-uudistuksesta ja sen yhteydessä painotamme maatalouden tuottavuutta ja niitä menettelyitä, että ne eivät vähennä, eivätkä millään tavalla vesitä maataloustuotantoa. Edustan Pohjois-Irlannin vaalipiiriä Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentissa ja on tärkeää, että säännösten yksinkertaistaminen maksujärjestelmässä tapahtuu, sillä tämänhetkinen tilatukien maksamisjärjestelmä on liian vaikea. Vielä useita maksuja vuoden 2011 puolelta ei ole edes saatu. Lisäksi järjestelmän täytyy tarjota vastinetta rahalle ja meidän täytyy painottaa tämän lisäksi myös aktiivisia viljelijöitä, kuten myöskin sitä, että tämä tehdään varsinkin sellaisessa tilanteessa, jossa viljelijä ei itse asiassa edes omita, omista maata. Tätä täytyy räätälöidä varsinkin myös vastaamaan paikallisia olosuhteita. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Niemi seuraavana. Tack herr ordförande. Jag vill bara koppla ihop det som min... Kiitos eh, puheenjohtaja haluaisin jatkaa siitä, mitä kollegani Irene Oskarsson sanoi, eli että uskomme vahvoihin sääntöihin, jotka toimivat kaikille maille. Riski on kuitenkin siinä, että pilari yksi ja pilari kaksi voivat joutua konfliktiin keskenään, mikäli tämä vihreyttämisjärjestelmä ei ole seurattavissa pilarissa yksi. Siksi pelkäämme, että jos on niin, että 30 prosenttia vihreyttämismalli luodaan, niin voi olla vaikeata saavuttaa se. Ja se voi myös johtaa siihen, että syntyy tällaisia ympäristöalibeja, jossa monet maat jotka tekevät vähän ympäristötoimenpiteitä, voittavat paljon, kun taas sitten ne, joilla jo on paljon ympäristötoimia ja kestävää maataloutta, menettävät enemmän häviävät. Siksi riskinä on tämä 30 prosentin vihreyttämismalli pilarissa yksi. Me emme sano sille ei, mutta se voi johtaa byrokratian kasvuun. Me pelkäämme myös sitä, että jos nyt siirretään rahoja pilarista kaksi pilariin yksi, se voi myös johtaa suoraan markkinainvention niiltä mailta, jotka haluavat yhdistää tuen ja viljelyn omaan tuotantoon. Se ei ole mikään hyvä yhteys, vaan olisi parempi, että huolehdittaisiin siihen, että rahat siirtyisivät pilarista yksi pilariin kaksi niin, että jäsenvaltiot saisivat enemmän mahdollisuutta suoraan päättää siitä, kuinka rahat jaetaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Euroopan parlamentti, edustaja Kallenbach in last out vergeben wird. No niin, nähtävästi täällä on periaate, että se, joka ensin pyytää puheenvuoron, saa sen viimeisenä. No, kiitän sitä, että tänne kansalliset parlamentin edustajat olivat tulleet. Minä olin biodiversiteettistrategian varjoesittelijä ja olen ympäristövaliokunnassa esittelijänä ja lausunnon laatijana maaseudun kehityksestä. Eli tässä mennään nyt ehkä hieman pitemmälle kuin mitä täällä Valiokunnassa puhutaan kansallisissa parlamenteissa. Ja minulla olisi tärkeää ottaa esiin kolme asiaa. Ensinnäkin me tarvitsemme tätä 30 prosentin vihreyttämistoimenpidettä ensimmäisessä pilarissa. Ei siksi, että me tarvitsisimme sitä biodiversiteettiin tai ilmastotavoitteiden saavuttamiseen tai siksi, että me haluamme saavuttaa tämän tavoitteen 2020 tavoitteen, vaan myös siksi, että se on välttämätöntä suuren yleisön hyväksymisen kannalta ja sitä, että heidän verovarojaan tässä käytetään. Eli meidän täytyy aina muistaa, että kun on kysymys tulevasta maatalousbudjetista, niin se kuka sen maksaa. Sitten taas tämä 7 prosenttia ekologiseen maatalouteen, se, sitä on tässä ehkäpä hieman vähemmän painotettu. Ja toisessa pilarissa pitäisi olla enemmän varoja tähän 30 prosenttiin, jopa 35 prosenttia haluaisin ympäristötoimiin. Ja kuten täällä on sanottu, en usko, että tämä vakuutus kuuluu toiseen pilariin, se kuuluu ensimmäiseen pilareen. Pyytäisin kansallisen parlamentin jäseniltä, että te miettisitte sitä, millä tavalla tässä toimitaan. Me kaikki haluamme eh, rahaa, mutta millä tavalla, kun monet ovat sitä mieltä, että rahaa on pumpattu liikaa aikaisemmin maatalouspolitiikkaan, millä tavalla nämä rahat voidaan jakaa paremmin Nythän kuitenkin budjetit ovat hyvin säästäväisiä ja uusien jäsenvaltioiden jäsenillä ei ole vastaava, ei ole halukkuutta antaa yhtä paljon rahaa Euroopan budjettiin, niin silloin heille ei myöskään jakaa niin paljon rahaa heidän tahtonsa mukaisesti. Eli täytyy huomioida nettomaksajatilanne ja argumentoida että me saamme näihin tärkeisiin projekteihin rahaa vain sitä kautta, että me saamme sitä jäsenvaltiolta Euroopan unionin budjettiin. Ja että jäsenvaltioilla on oikeus saada näitä omia varoja näihin budjetteihin, omiin budjetteihinsa finanssitransaktioveron kautta. Eli täytyy muistaa, että jos me emme saa rahaa jäsenvaltiolta, niin silloin kaikki, mistä puhumme täällä, on toiveajattelua. Bardzo dziękuję. Chcę wyjaśnić, że część... Kiitoksia, hyvä edustaja. Halusin vain selventää sitä, että nimenomaan komission anteeksi, valiokunnan hallinto täällä on määrännyt tämän puheenjärjestyksen. Nyt seuraavan Espanjan parlamentin edustaja, olkaapa hyvä. Parlamentti hiszpański, pan poseł La Pazaram. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on puhuttu jo paljon tästä maatalouspolitiikasta. Haluan ihan lyhyesti käydä läpi muutamia seikkoja, jotka minua henkilökohtaisesti kiinnostavat ja joita on vasta vain vähän käsitelty. Haluaisin puhua maatalousmarkkinoista. Täällä on puhuttu ja esittelijä puhuu siitä, että parannettaisiin elintarvikeketjun toimivuutta, mutta me huomaamme, että elintarvikeketju ei toimi Euroopassa. On suuri voima supermarketeilla esimerkiksi, eikä viljelijöillä ole paljonkaan neuvottelumarginaalia. Me uskomme, että se mitä on ehdotettu on minimitaso ja tässä mielessä voitaisiin kyllä hiukan pidemmällekin mennä. Omassa maassamme haluaisimme säilyttää tuotannon rajoitukset joissakin kysymyksissä, kuten esimerkiksi maidon, sokerin kohdalla ja siis maidon kohdalla pitäisi säilyttää kiintiöt, kunnes nähdään, miten maitopaketti toimii. Myös haluaisimme turvaverkkoa ja nopeaa toimintaa varastoinnissa julkista ja yksityistä ilman mitä viivästymisiä ja tämän hinnoin edelleen, mitä tulee vihreyttämiseen. YMPssä tietysti olemme myönteisessä tämän suhteen, mutta tuotteita, joita tuodaan ulko, EUn ulkopuolelta, ja siellä ei täytetä samoja ympäristökriteerejä. Me uskomme, että pitäisi olla kahden vastavuoroisuutta. Sitten mitä tulee aktiivisen viljelijän, meistä on tärkeää, että viljelijät ovat todellakin aktiivisia, ja tämä käsite on tärkeää, mutta pitää, e, e, jos toimii voi, pitäisi voida toimia myös muussa toimessa. Sitten yhdentämistä, jos mm, on laskettu tämä lähentymiskriteeri, sitten pitäisi rajoittaa tätä lähentymistä jossain määrin. Sitten vielä vihreyttämisestä, että tässä mennään hiukan liian pitkän mielestäni, niin sitten rahoitusvarojen rajallisen meistä suorat tuet. Pitä, tässä pitäisi ottaa huomioon välineet, jotta voidaan tai jotta voitaisiin käyttää kunnolla koko talousarvio aina hyväksi. Proszę pan poseł Stanisław Kalemba. Kiitoksia edustaja Kalemba. Seuraavaksi Puheenvuoron saa Puolan edustaja Kalemba. Kiitoksia hyvät naiset ja herrat. Valitettavasti suoren tukien tilanne on aivan hävettävä. Uusia jäsenvaltioiden viljelijöitä syrjitään huomattavasti. Ja se, kyseenalaistamme sen, milloin Euroopan unionin loppujen lopuksi ottaa käyttöön avoimet kriteerit, jotka pätevät kaikkiin Euroopan unionin viljelijöihin – Muussa tapauksessa hyväksymme tällaisen räikeän syrjinnän, jossa solidaarisuudesta, toisiaisuudesta ei ole tietoakaan. Se on pelkkää epätasa-arvoa. Puolassa vain esimerkinomaisesti lähestymme 100 prosentin tasoa hehtaarikohtaisissa kustannuksissa. Sen sijaan kuitenkin maksut ovat alle 80 prosenttia keskiarvosta ja Puolan viljelijät eivät voi hyväksyä tämän tyyppistä kolmasosan vähentämistä. Toinen kysymys, jota ei ole tänään vielä mainittu, koskee sitä, että tässä aset asetusluonnoksessa hyvin monet kohdat ovat niin sanottuja delegoituja säännöksiä, eivätkä itse asetuksia, jotka vaatisivat jäsenvaltioiden kanssa käytävän neuvonpidon. Tämä valitettavasti aiheuttaa myös varojen tehottoman käytön. Minun mielestäni Euroopan komissio ei tunne riittävästi jäsenvaltioiden tilannetta, ja siitä on jo puhuttu täällä. Toinen kysymys Minulla on kysymys siitä, että kun luonnonkatastrofe tapahtuu, jotta voisi hyödyntää tilannetta, niin puhutaan 30 prosentin vähennyksestä tuotannossa sekä eläinten kasvatuksessa että viljelyssä. Se syrjii voimakkaasti niitä viljelijöitä, jotka kasvattavat eläimiä ja lopuksi viimeinen kysymys, joka koskee vakuutuksia. Onko tässä uudessa ratkaisussa tavoitteena ottaa käyttöön vakuutukset sekä viljelijöille että viljelmille kaikkien näiden anomalioiden suhteen, joita yhä enemmän nähdään Euroopan alueella. Kiitoksia. Seuraavaksi Itävallan edustaja. Olkaa hyvä. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ähm, ich hoffe sehr, dass die Vorschläge der No niin, toivon tottisesti, että parlamentaarikkojen ehdotuksia vielä työstetään ja että nämä mietintöluonnokset olisivat hieman kunnianhimoisempia. Muistutan teitä kolmesta mietinnöstä, Densin mietintö, Lyonin mietintö ja Evans mietintö Euroopan parlamentista – ja nyt minusta puuttuu monta niiden hyviä ehdotuksia, esimerkiksi Dessin mietinnöstä tai Laajanin mietinnöstä, jossa oli hyvin offensiivinen suhtautuminen biologiseen maatalouteen. Ja minusta näissä uusissa, tässä uudessa maatalouspolitiikasta puuttuu nämä ydinohjelmat. Ja nyt ensimmäisen kerran, kun Euroopan parlamentilla on yhteispäätösmenettely, niin olisi toivottavaa, että parlamentti olisi tässä nyt hieman kunnianhimoisempi. Minusta se olisi välttämätöntä sen vuoksi, että Euroopan kansalaiset odottavat todellista yhteispäätöstä ja eh, maatalouspolitiikan kehittymistä sekä maanviljelijöiden kannalta, eli parannetaan tulotasoa, samanaikaisesti, kun sitten tuotanto olisi hyvälaatuista, kuten kuluttajat haluavat. Sen vuoksi olisi mielenkiintoista tarkastella tulevaisuuden markkinoita. Meillä on tällä hetkellä 40 miljoonaa tonnia, jota me elintarvikkeita, joita me tuomme ulkopuolelta. Ja nimenomaan GMO-vapaa tuotanto olisi tässä tärkeää. Ja esimerkiksi 10 prosenttia voisi olla yksi tällainen ekologisointi pyrkimys. Se auttaisi CO2-pääsyä, ilmastonmuutosta ja tämä olisi valtava mahdollisuus mylle myös saada aikaan tällaista kunnon kiertokulkua maatalouteen. Me tarvitsemme kunnollisen sosiaalisen ohjelman ja jos me haluamme sosiaalista, äh, sosiaalista politiikkaa, niin äh, sen, me tarvitsemme käpingiä, niin, että me saisimme aikaan oikeudenmukaisuutta jäsenvaltioiden kesken, kuten Baltti-kollegat täällä ihan oikeutetusti sanoivat, että samoin kuin kollega Des oli täysin oikeassa siinä, että meidän tulisi yhtenäistää äh, näitä äh, suoria maksuja. Muuten me joudumme jälleen kerran selittämään äh, sekä maanviljelijöille että kuluttajille. Ja lopuksi se, että me saisimme lisää rahaa maaseudun kehittämiselle olisi juuri nyt välttämätöntä. Enkä minä ymmärrä, että tulevassa budjetissa tullaan leikkaamaan maaseudun kehittämistä. Se ei ole millään muotoa hyväksyttävää. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kokins. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Äh, kiitoksia siitä, että saan käyttää puheenvuoroa. Yleisesti ottaen meidän mielestä meidän ehdotukset eivät ole riittävän kunnianhimoisia. Ne ovat aiheuttaneet pettymyksen, ne ovat liian monimutkaisia, eikä niistä ole hyötyä ympäristölle, eivätkä ne paranna myöskään elinkeinoelämän pitkän ajan kilpailukykyä. Vastennetta ei saada rahalle ja kun me haluamme suurta leikkausta pilarin yksi budjettiin. Samalla meidän mielestämme on hyvä, että jotkut maaseututoimet poistetaan. Olemme huolissamme kuitenkin siitä, että tämä sääntely on aika monimutkaista. Haluamme myös pitää huolen siitä, että suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteet heijastuvat politiikassa hyvin. Ensimmäiset luvut maatalousmaksussa 2014-2020 435,6 miljardia sitä ei ole vielä vahvistettu, mutta yhdistyneen kuningaskunnan mielestä tuo lukumäärä on liian suuri. Vaikutus YMPn budjetista monivuotisen rahoituskehykseen pitäisi olla vähenevä, ei lisääntyvä. Ja yhdistyneen kuningaskunnan alahuoneen vahva käsitys on se, että monivuotisen, raho- monivuotisen rahoituskehyksen ei tulisi lisätä jo budjettia. Me emme halua mitään yksittäisiä ohjelmia, joista sovita erikseen, jotka lisäävät kokonaiskustannuksia jo budjetissa. Minun näkemykseni on se, että verosiirrot jäsenvaltioiden välillä, joihin vaikuttaa EU-budjetti yleisesti ottaen, näitä pitäisi tehdä suhteessa jokaisen jäsenvaltion elinkustannuksiin ja ne tulisi olla oikeudenmukaisia ja hyväksyttyjä kaikille. En voi mennä liian pitkään siinä, mitä sanon, koska olen edustuksessa toimessa, mutta se, että jäsenvaltioihin siirretään yhä enemmän YMP-päätösvaltaa, ei ole hyväksyttävä meidän mielestämme. Meidän tulisi ottaa kaikkien jäsenvaltioiden näkemykset huomioon mukaan lukien yhdistyneen kuningaskunnan näkemykset. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraava edustaja. Mēs par šiem jautājumiem, par ko... Kiitoksia. Nämä ovat asioita, joista olemme keskustelleet jo varsin pitkään. YMPn uudistus on ollut agendalla oli kaksi vuotta. Olen erittäin iloinen nähdessäni, että tänään me jo nyt näemme hahmottuvan tämän uuden politiikan tai toimintamallin. Olen samaa mieltä monien puhujien kanssa, enkä halua toistaa. Esitettyjä asioita kuitenkin korostaisin yhtä seikkaa. Baltian maat, jotkut muutkin maat haluavat oikeudenmukaisen suorien tukien jaon. Kyse ei ole vain vapaista markkinoista. Äänestäjät Latviassa pyysivät minua puhumaan näistä kysymyksistä. Meidän viljelijämme eivät voi toimia kilpailukykyisesti. He jättävät maaseudun, he myyvät maansa ja maatalousmaa sitten myydään rikkaille läntisestä Euroopasta. He istuttavat puita, metsää ja samanaikaisesti täällä me puhumme siitä, että tarvitsemme elintarvikevarmuutta. Meidän pitää tuottaa enemmän elintarvikkeita. Olen erittäin kiitollinen herra Desille, herra Jolosille siitä, mitä ovat saavuttaneet näissä kysymyksissä, jotka ovat oikean suuntaisia suoria tukia pitää jakaa oikeudenmukaisemmin. Tämä ehdotus on oikeudenmukaisempi kuin aiempi, mutta tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Minä toivon, että ehdotusta parannetaan vieläkin enemmän ja jokainen saa ainakin 80 prosenttia keskeystä. Tämänhetkinen ehdotus antaa 65 prosenttia keskeystä, joten parantakaa tätä ehdotusta nyt vielä. Arufat. Kiitoksia. Estä, Espanjan parlamentin edustaja Arvo. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tarttua tilanteeseen puhua yhdestä aiheesta. Tässä tilanteessa, jossa on mukana sekä kansallisia että Euroopan parlamentti, me käsittelemme yhteistä aihetta, ka- kaikissa maissa. Tämä koskee kaikkia Euroopan alueita, joilla YMP toimii. Kyse on väestöpakome, josta monet alueet kärsivät Euroopassa. Varmastikin olette samaa mieltä näistä ajatuksistani. Ja nyt on mielestäni hyvä hetki sille, että tässä yhteydessä otetaan esille uusia varoja. En halua puhua toisen että toisen pilarin varat olisi tätä varten, mutta haluaisin, että aloit, että aloitettaisiin, että komissio ja neuvosto laatisivat uudenlaisen tavan tai mallin koskien kaikkia, joita tämä, maita, joita tämä väestöpako koskee. Tavoitteet ovat säilyttää väestö maaseudulla, kannustaa työpaikkojen luomiseen ja etsiä vaihtoehtoja maataloustoiminnalle. Me puhumme paljon resursseista, mutta joka kerta meillä on vähemmän viljeltä alueella, ja me olemme tästä vastuussa itse, jotka täällä tänään olemme, ja puhun toimenpiteistä muun muassa. Tähän pitää vielä tutkia enemmän että voitaisiin antaa työllisyystukea pienille kunnille, tehdä julkisia investointeja, erityisesti naisten työpaikkojen hyväksi, Tarvitaan investointeja infrastruktuuriin, uuteen teknologiaan, palveluihin, ympäristön vaihtoehtoista, energiantuotantoa tarvitaan ja aivan erityisesti tarvitaan työpaikkoja ähm, yksityisten investointien kautta. Wyczerpaliśmy listę dyskutantów. W tej chwili po dwie minuty panowie... No niin, nyt puheluettelo on käyty loppuun. Seuraavaksi puheenvuoron saavat ö, äh, esittelijät Kapule Santos ja muut kaksi minuuttia. No, tietysti voitte te neljäkin minuuttia saada, mutta ehkäpä kaksi on parempi. Con uh, äh, as 44 e interventions que ouvi com toda atenção. Kiitos. Olen kuunnellut nyt 44 puhujaa hyvin tarkasti. Olen tehnyt muistiinpanoja ja se, mitä he ovat sanoneet, heijastelee todellakin sitä keskustelua, jota me olemme käyneet täällä Euroopan parlamentissa myös. Eli kysymys suorista tuista, menettelytapojen yksinkertaistamisesta. Nämä ehkä olivat ne asiat, jotka tulivat yhä uudelleen esiin. Vihreyttäminen oli myös asia. Me haluamme laajemman toimenpideluettelon, me haluamme lisää joustavuutta jäsenvaltiolle. Kaikki teidän huolenaiheenne ovat huolenaiheita, joita meillä äh, täällä parlamentissakin on ja olemme keskustelleet niistä hyvinkin yksityiskohtaisesti tarkasti. Minun mietinnössäni minä yritän äh, ottaa nämä kaikki mukaan ja löytää tällaisen yhteisen perustan näiden huolien ilmaisemiselle. Toki olemme vielä kaukana konsensuksesta. Ensimmäinen täytyy saada aikaan konsensus Euroopan parlamentissa ja sen jälkeen maatalousministereiden joukossa neuvostossa ja varmasti parlamentin jäsenenä tiedätte kaikki, että teidän ja meidän täytyy pyrkiä vahvistamaan meidän lähtökohtaamme ja meidän kantamme täytyy olla myös vahva eh, ja, ja yhtenäinen. Vain yhtenäinen vahva Euroopan parlamentti voi seistä neuvostoa vastaan. Jakautunut tai heikko parlamentti ei kykene harjoittamaan eh, vaikutusvaltaansa sillä tavalla kuin sen tulisi. Joten kaikki poliittiset ryhmät, meidän täytyy tehdä yhteistyötä niin, että saamme aikaan yhteisen lähtökohdan olen kirjannut tosissaan muistiin kaikki ne tärkeimmät asiat, jotka otitte esiin. Kahdessa minuutissa en millään muotoa ehdi käydä lävitse yksityiskohtaisesti kaikkia näitä asioita, joita te olette ottaneet esiin, mutta voin vakuuttaa teille, että olen kirjannut ne muistiin ja ne tulevat mukaan ja me tulemme huomioimaan pitämään yhteyttä uuden teknologian kautta. Meillä on kaikenlaisia keinoja äh, vaihtaa informaatiota nykymaailmassa. Olen todellakin nyt äh, huomioinut äh, ja kiinnittänyt paljon huomiota niihin asioihin, mitä ihmiset täällä sanoivat tänään, samoin kuin siihen, mitä ihmiset ovat kirjallisesti lähettäneet. Olen valmis vuoropuheluun kaikkien kanssa, jotka sitä haluavat, mistä tahansa, kuka tahansa, joka haluaa lähettää minulle oman kortensa kekoon, se on tervetullutta. 10. heinäkuuta nähtävästi on tarkistusten määräaika, vaikkakin sitä vielä puhutaan. Ja tämän jälkeen sitten pyrimme työstämään kompromissitarkistuksia ja toivon mukaan kykenemme ottamaan mahdollisimman paljon teidän huolenaiheestanne mukaan. Kiitokset teidän osuudestani tämänpäiväisessä keskuudessa. Se parantaa kaikki minun työtäni. Kiitos. Chcę podkreślić możliwość kontynuacji rozmowy z posłem sprawozdawcą. Kiitoksia. Ja voit tietysti jatkaa keskustelua myös kirjallisesti sitten esittelijän kanssa. Jatkamme vielä näkemysten vaihtoa ja seuraavaksi edustaja Dantan. Merci, monsieur président. À mon tour, je voudrais vous... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää teitä kaikkia teidän puheenvuoroistanne. Ihan niin kuin Luis sanoi, ne aika tarkkaan heijastelevat keskustelua, jota käymme maatalousvaliokunnassa Euroopan parlamentissa. Aika suuri konsensus näyttää löytyvän yhteisen markkinajärjestelyn kohdalla. Varsin monet teistä korostivat sitä, että täytyy vahvistaa tuottajien vaikutusvaltaa ja varmistaa siltä, että markkinat toimivat hyvin Tästä varmasti kaikki ovat samaa mieltä myös maatalousvaliokunnassa Euroopan parlamentissa. Joku täällä, taisi olla saksalainen edustaja, joka sanoi, että kilpailu kysymys ei ole prioriteettiasia. Uskon, että aivan päinvastoin on asia, koska olen tässä tehnyt puoli vuotta työtä ja olen nähnyt miten erilaiset käytännöt toimivat eri jäsenvaltioissa, miten kilpailupolitiikka niissä toimii. Ja voin vakuuttaa teille, että monimuotoisuus on huonon toiminnan lähde yhtenäismarkkinoilla tällä hetkellä ja luo kilpailuolosuhteet, jotka ovat epäreilut Ajattelen tuottajia eri jäsenvaltioista. Jotkut täällä ottivat esille erityisiä tuotantosektoreita. Viini, viinikohdalla tietysti ehdottaisin sitä, että saataisiin aikaan istutusoikeus, johon liittyy päivämäärä, koska meidän täytyy ottaa huomioon päätös vuodelta 77, joka velvoittaa meidät mm, antavan päivämäärän. En palaa siihen, mitä sanottiin sokerista, mutta mitä tulee maitosektoriin, uskon, että mm, se, mitä olemme tehneet, ja puhun ma- siis mitä maitopaketin kohdalla teimme, se oli ensimmäinen askel. Me voimme vielä täydentää tätä mallia niin, että tämä sektori voi toimia täysin sen jälkeenkin, kun kiintiöt poistuvat vuonna 2015, niin kuin nyt on tarkoitus. Kiitoksia. Ja sitten kuuntelemme vielä edustaja Lavian näkemyksiä. Kiitoksia kaikille, jotka ovat puhuneet. Ja haluan kiittää varsinkin kansallisten parlamentin jäseniä. Asia, joka löytyi monista kommenteista, oli se, että vaaditaan voimakkaasti sitä, että parlamentit voivat täysin hyödyntää rooliaan yhteislainsäätäjinä. Ja että hyödyntää riittävästi mahdollisuutta tehdä muutoksia komission ehdottamaan pakettiin. Mä olen kuullut tämän monissa puheenvuoroissa ja arvost... myöskin kuulin sen, että arvostan sitä työtä, jonka olemme tehneet, kun olemme pyr- pyrkineet kohti yksinkertaistamista. Näin viljelijätkin saavat parhaan mahdollisen hyödyn tuotannosta. Siihenhän me pyrimme viljelyinen pitäisi saada viljellä eikä mm, siirrellä papereita pöydältä toiselle. Jotkut ehdotuksista voidaan ottaa huomioon, mutta käsittääkseni teidän tukenne avulla ja avustuksen avulla meillä on vielä mahdollisuuksia parantaa ja vähentää byrokratiaa, joka, jonka maanviljelijä joutuu kantamaan. Viimeinen kohta koskee niitä kommentteja, jotka liittyvät vihreyttämiseen Pitäisikö se liittää pelkästään tähän vihreyttämiskohtaan vai pitäisikö se mennä pidemmälle? Sitten kun puhutaan perusmaksusta, niin parlamentissa on paljon eri kysymyksiä, jotka ovat arkaluontoisia ja tämä on yksi niistä. Tästä asiasta käydään ihan prosessin loppuun asti varmasti keskustelua. Varmasti minä ja muut esittelijät haluamme antaa teille mahdollisimman paljon ohjausta ja käytännön ehdotuksia. Kiitoksia. Bardzo proszę przewodniczącego naszej prezydencji w ujęciu parlamentarnym. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Kristensen. Kiitos ja kiitos oikein mielenkiintoisesta iltapäivästä. Ja äh, se osoittaa, että näitä haasteita on paljon, mutta se mikä on minun luettoloni korkeimmalla äh, on ympäristöesityslista. Ja meidän täytyy löytää ratkaisu, miten päästä eteenpäin. Kun me katsomme esimerkiksi Itämerta, joka on minun aluettani, niin äh, Itämerelle on ihan yksi lysti, mistä se saastuminen tulee, Saksasta, Puolasta vai Tanskasta. Me tarvitsemme yhtenäiset säännöt. Ja sitten mitä tulee suorasta tuesta. Minähän puhuin tästä innovatiivisesta maataloudesta ja monet täällä ovat myös puhuneet innovatiivisuudesta. Mutta onko suora tuki innovatiivista vai kapitalisoidaanko se heti alusta alkaen? No minun täytyy sanoa, että kyllähän suora tuki se pääomitetaan tavallaan. Maataloustuki saa tietyn hinnan siitä, minkä arvoista se on. Ja sen vuoksi suhteessa siihen, mitä monet täällä ovat sanoneet että tästä, että kohdellaan maita eri tavalla, niin emme me saa aikaan nopeasti yhtäläistä kohtelua sen vuoksi, että täytyy huomioida ne maat, joissa otetaan huomioon se, miten siellä maanviljelijät ovat ostaneet maata ja olettaneet saavansa tietyn määrän tukea. Eli siis nämä historialliset periaatteet, niistä on pidettävä kiinni tietty ajanjakso, mutta olen toki samaa mieltä siitä, että suora tuki on saatava muutettua innovatiiviseksi tueksi, jota voidaan käyttää elintarviketuotantoon, jossa tuotanto on korkea korkeatasoista yhteistyössä ympäristön ja luonnon kanssa. Eli tämä on varsinainen haaste, mutta toivon, että me yhdessä saamme aikaan hyviä ratkaisuja. Kiitos. Kiitoksia. Tässä haluaisin kiinnittää teidän huomioon ongelmaan, jota ei todella mainittu, kohesiopolitiikka ja toinen pilari maaseudun kehittämisessä. Meillähän on esimerkiksi maaseutupolitiikka, anteeksi kaupunkipolitiikka ja puhutaan erilaisista prioriteeteista, mutta siinä ei puhuta siitä, millä tavalla kohesiopolitiikkaa voidaan hyödyntää maaseudun kehittämisessä. Ja toinen pilarihan ei liity tähän ongelmaan. Toinen ongelma, joka on tullut esille, koskee interventioita. Interventiosta puhutaan aivan liian vähän. Vaikka edustaja Dantan onkin ponnistellut kovasti tässä suhdessa, niin varsinkin viljapuolella ongelmia on, koska tämä vaikuttaa myös naudanliha, sihalihamarkkinoihin ja se on tärkeä osa toimintaamme. Ja lopuksi uusien yömpävälineiden luomisen ongelma – Täällähän puhuttiin investointiluotoista ja niihin liittyvistä välineistä. Nämä päätökset ovat mahdollistaneet sen, että luotot ovat edullisempia, koska viljelijöitä suositaan tietyllä tavalla. Ja lopuksi niin on tietysti sääli, että budjetti on niin pieni. Älkää unohtako sitä, että meillä on uusia jäsenvaltioita Euroopan unionissa. Haluaisin kiittää kaikkia täällä olleita tärkeistä panostuksista tämän keskustelun aikana, näiden keskustelun aikana. Ja ehdottomasti meidän täytyy ottaa huomioon ne mielipideerot, joita meidän välillämme on. Meidän täytyy pyrkiä konsensukseen. Sitä odottavat viljelijät meiltä, sitä odottaa Eurooppa meiltä. Ja olen varma siitä, että aiomme jatkaa tätä keskustelua. Haluan myös muistuttaa teille siitä, että ei pelkästään Euroopan parlamentin rooli ole tässä suhteessa vahvistettu, vaan myös kansallisten parlamenttien rooli. Kysymys on siitä, mitä Lissabonin sopimus meille tarjoaa. Ja näin ollen tämän kokouksen päätteeksi haluaisin kutsua täällä kaikki läsnä olevat pienelle drinkille tämän salin ulkopuolelle. Siellä voitte ottaa lasillisen viiniä. Ja meillä on vielä pieni koordinaattorinen kokous, joten haluaisin kiittää teitä siitä, että poistutte täältä salista. Ja pyytäisin edelleen, että koordinaattorit jäävät tänne paikan päälle. Toivotan teille kaikkea hyvää ja toivon, että jatketaan tätä erittäin tärkeää keskustelua, joka on niin tärkeä eurooppalaiselle maanviljelykselle. Kiitoksia.